C'est trois fois. Bonjour. Hyvää huomenta. Tänään mulla on, tämän aamun kokous on avoitettu. Meidän puheenjohtajamme on Washingtonissa ja kukaan varan puheenjohtajista ei ole paikalla, joten teidän pitää nyt tyytyä siihen, että minä olen nyt täällä ikäpresidenttinä vetämässä tätä kokousta. Ensimmäinen esityslistan ko- kohta on esityslistan hyväksyminen. Mitä tulee esityslistaan? Minä voin kertoa teille, että johtuen tästä äskettäisestä suuresta sähkökatkosta viime maanantaina, joka esti meitä kokoontumasta ja äänestämästä kahdesta mietinnöstä, Dikasan ja, ja Gigoldin mietinnöstä, näistä mietinnöistä nämä mietinnöt tullaan äänestämään tänään lähtien alkaen kello 11.45. Onko huomioita tähän esityslistan kohtaan. Jos ei ole, niin esityslista on näin ollen hyväksytty. Toinen kohta puheenjohtajan ilmoitukset. Tässä kerron teille ensi alkuun, että viimeinen äh, trilogi, joka pidettiin <clears throat> talouden hallinnosta, pidettiin eilen. Ja, ja tästä tullaan informoimaan valiokuntaa tehdyistä sopimuksista ja uudelleen kuuleminen on tarkoitus pitää meidän valiokunnassamme maanantaina 26. syyskuuta 2011. Eli mielestäni tämä on varsin hyvä uutinen. Eli meitä kuullaan uudestaan. Aikataulusta meidän valiokunnallemme tulevista kokouksista 2012. Siinä on yksi virhe allakassa aikataulussa, joka on jo hyväksytty 11. heinäkuuta tässä valiokunnassa. Maanantai 15. lokakuuta 2012 pidettäväksi tarkoitettu kokous pidetään tietenkin iltapäivällä eikä aamupäivällä niin kuin se näkyy tässä aikataulussa. Ja teille tullaan lähettämään korjattu versio tästä. Kolmas tiedote tai ilmoitus puheenjohtajalta. Avoin koordinaattoreiden kokous komissaari Semetan kanssa tullaan pitämään torstaina 6. lokakuuta alkaen 9.30 ja päättyy kello 11. Tuolloin tuossa kokouksessa komissaari antaa meille vähän tietoa komission tekemästä ehdotuksesta uudesta transaktioverosta, koska tämä ehdotus tullaan julkaisemaan edeltävänä päivänä. Me tulemme olemaan korvat höröllä kuuntelemassa siitä, mitä komissaari on vähän juonitellut tämän transaktioveron kanssa. Neljäs tiedote. Tämä on Update on Short Selling Trailers – Kerron tämän englanniksi. Was held. Eli todella kolmikanta neuvottelut 29. Käytiin, käytiin lyhyeksi myynnistä. Tässä oli useita aiheita ja näistä käydystä keskusteluista ja kompromissiehdotuksista huolimatta komissio siis teki kompromissiehdotuksia ja minkäännäköistä sopimusta ei alastomasta lyhyeksi myynnistä sortauksesta saatu aikaan. Näin ollen sovittiin, että kolme toimielintä pyrkisivät työstämään, valmistelemaan mahdollista kompromissia tästä aiheesta aiheesta, jonka kohdalla Euroopan parlamentti on ehdottanut opt-out vaihtoehtoa, neuvosto opt-in vaihtoehtoa. Tämä tulee kestämään vielä noin kolmisen kuukautta, eli tulevat näkemään meidät tulevina viikkoina. Seuraava kolmikanta keskustelu haastattelu järjestetään lokakuussa. Tarkkaa päivämäärää vielä ei ole tiedossa. Tässä nämä puheenjohtajan ilmoitukset. Onko näihin huomioita, kommentteja? Jos näin ei ole, niin voimme siirtyä esityslistan kolmanteen kohtaan, joka on julkinen kuulemistilaisuus kollektiivisista oikeussuojakeinoista kartellien vastaisissa menettelyissä. Tässä tervehdin erittäin sydämellisesti komissaari Almuniaa joka on <clears throat> komission yksi varapuheenjohtajista. Hänen vastuun alueella on kilpailualueet, kilpailukysymykset. Ehkä hänellä on kaikista eniten valtaa koko kollegiossa näin ollen. Hän tulee tekemään meille seitsemän minuutin johdannon. Sen jälkeen me kuulemme herra Hodges, joka on Oxfordin yliopiston professori. Sen jälkeen Philip de Buc, Business Europeista ja Rova Monique Boyans, joka edustaa BEUC, Euroopan kuluttaja suojajärjestöä. Ah, pardon. No. Minun täytyy ensiksi kuulla, anteeksi, sanoo puheenjohtaja Rouva Lulling. Monsieur Schwab. Eh, eh, herra Schwab, haluatteko te ensin tehdä alustavan johdannon ennen komissaaria? Ei, ei, ei. No niin, annetaanko sitten välittömästi puheenvuoro herra komissaarille? Olkaa hyvä. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon teidän kaunista johdantoavaussanoistanne. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluan todella kiittää teitä tilaisuudesta tulla keskustelemaan kanssanne näistä kollektiivisesta oikeussuojakeinoista kartellien vastaisissa menettelyissä. Euroopan parlamentti on ollut hyvin kiinnostunut tästä aiheesta ja juuri teidän panoksenne ansiosta tulemme varmasti löytämään sellaisen ratkaisun, joka vastaa kansalaisten vaatimuksiin ja odotuksiin ja yritystemme odotuksiin. Välillä keskustelu tästä aiheesta mm, ei näe metsää puilta, se unohtaa laajemmat Komission jäsenellä on nyt puheenvuoro, hyvät naiset ja herrat, eikä kenelläkään muulla. No niin, kiitos arvoisa puheenjohtaja, jatkan. Niin, olin tuossa sanomassa, että minulla on hiukan sellainen vaikutelma, että keskustelu tästä asiasta joskus unohtaa laajemman kontekstin, joten ehkäpä nyt ensin asettaisin tämänpäiväisen keskustelun laajempaan konseptiinsa. Eli kilpailu oikeudella on kaksi ulottuvuutta, julkinen ja yksityinen. Nimittäin julkisella puolella komissio ja kansalliset viranomaiset kunnioittavat artikloja, jotka sopimukset antavat ja toteuttavat erinomaista yhteistyötä kilpailukykyverkoston puitteissa. Ja mitä tulee sitten yksityisiin toimiin, niin joko yksityiset tai yhteiset joukkokanteet antavat mahdollisuuden toimia. Kuitenkaan kaikilla Euroopan unionissa ei ole mahdollisuutta saada samaa, samanlaista korvaustasoa, vastaavia korvauksia jos äh, on kärsinyt kartellitoiminnasta. Ja siksi kaikki ne yritykset, jotka rikkovat äh, kilpailuoikeutta, äh, niiden tulisi joutua kompensoimaan, korvaamaan aiheuttamansa vahinko, riippumatta nyt siitä, hankitaanko tai tehdäänkö tämä asia yksityisesti vai kollektiivisesti siis tämä kanne. Ja todella kollektiiviset oikeussuojakeinot ovat yksi, on yksi ulottuvuus, yksi haaste, joka meidän täytyy hoitaa, mutta näitä on muitakin. No niin, mitä haasteita meillä tässä nyt on ja miten voimme niitä hoitaa? Siis Tätä vahinkoahan voi syntyä joko sitä ennen tai sen jälkeen, kun kilpailuviranomainen on ryhtynyt toimiin, mutta joka tapauksessa kilpailuviranomaisen toimet ovat tässä ehdottoman välttämättömiä ja me haluamme haluamme, että meillä on tehokkaat ohjelmat kartellien vastaisessa taistelussamme. Ja Euroopassa sen jälkeen, kun julkinen viranomainen tekee päätöksen, on tehty päätöksiä, niin kutsuttua follow on toimia, eli tämän jälkeen toimittu. Mutta mitä tulee näihin suurin, suuriin kanteisiin, niin näitä tulisi voida nostaa myös etukäteen. Ja joissain jäsenvaltioissa tilanne määräaikojen suhteen ei ota huomioon käynnissä olevia julkisia menettelyjä. Ja tästä syystä kanteennostajat eivät voi omia kanteitaan nostaa ajoissa – vaan heidän on odotettava tätä julkista päätöstä. Ja siksi meidän onkin huolehdittava siitä, että heille tarjotaan tarpeeksi aikaa valmistautua kanteen nostoon ja sitten nostaa tämä kanne tuomioistuimessa. Ja kansalliset tuomioistuimet, niiden tulisi voida sitten luottaa näihin tehtyihin päätöksiin sen jälkeen, kun ne on tehty. Ja, ja tämä on yksi asia, joka meidän täytyy hoitaa kollektiivisen, kollektiivisten versus yksisten, yksityisten kanteiden suhteen. Me tiedämme, että näihin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin liittyy ongelmia. Ja mitä ratkaisuja me nyt ikinä löydämmekään, haluan todeta mahdollisimman selväsanaisesti, hyvät naiset ja herrat, että me emme tule tänne Euroopan unioniin tuomaan tai lainaamaan esimerkiksi Yhdysvaltain järjestelmää, joka voi eh, tehdä mahdolliseksi näiden järjestelmien väärinkäytön vahingon korvausvaatimusten suhteen. Ja kilpailualalla nämä seurantatoimet voisivat varmasti tarjota meille parhaan mahdollisuuden, koska nämä toimet voivat kohdistua, siis nämä joukkokanteet, niitä voi nostaa ainoastaan sellaisia yrityksiä vastaan, jotka julkinen taho on jo todennut syylliseksi että ne ovat syyllistyneet kartellitoimintaan. Siksi meidän tulisi näiden kollektiivisten joukkokanteiden suhteen nyt tehdä päätöksiä. Minä ja kollegani Vivian Reding ja Dali teemme tässä asiassa yhteistyötä ja ehdotus tulee vuoden loppuun mennessä. Tähän liittyy tietenkin ympäristö, kuluttajan suoja, myös kilpailupolitiikka. Eli tämä on hyvin monialainen kysymys. Mutta mitä tulee kaikkiin näihin haasteisiin, joita nämä joukkokanteet meille tuovat, ja tarkoitan tässä nyt todella joko yksityisiä kanteita tai yksityisten ryhmäkanteita, niin meidän on oltava luonnollisesti myös käytännönläheisiä ja tehokkaita. Me haluamme tätä ja viime tammikuussahan te vaaditte mahdollisuutta tällaisten ryhmäkanteiden nostamiseen siinä tapauksessa, että kartellitoiminta on vahingoittanut useampia tahoja yhtä aikaa. Me tulemme kuitenkin pitämään tätä yhtenä haasteena, yhtenä alana kilpailu politiikan alalla ja toivon, että tässä nyt todella ymmärsitte tai osasin teille välittää näitä erilaisia haasteita. Olen aivan varma siitä, että löydämme tasapainon näiden eri haasteiden välillä ja todella pääsemme sitten etenemään. Kiitoksia. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon. Hyvä komissaari, annan nyt puheenvuoron eh, Christopher Hodgille, joka tulee Oxfordin yliopistosta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. No minäkin haluaisin nyt mainita, että minä olen Erasmus-yliopiston professori myös Alankomaissa. No, minua on pyydetty kommentoimaan sitä, miten voidaan välttää tällaisia USA-tyyppisiä joukkokanteita EU-ssa ja onko sovellista tulee tällainen erillinen kartelin vastainen joukkokannesysteemi. No, jos ajatellaan vastuuta, niin totta kai täytyy olla olemassa myöskin kannemahdollisuus ja mahdollisuus korjata tilannetta markkinoilla. Ja sen pitäisi tietysti edeltää seuraamuksia ja tämä järjestelmä pitää siis suunnitella sen mukaisesti. Näinhän ei tällä hetkellä ole. Ja tämä koskee nykyistä täytäntöönpanojärjestelmää. Jos ajatellaan ryhmää tai joukokannetta, niin se on niin kuin mikä tahansa riita-asia eli siis yksityistä täytäntöönpanoa. On erilaisia vaihtoehtoja, miten näitä säännöksiä pannaan toimeen. Ja siis vaihtoehtona ovat joko yksityinen tai julkinen toimeenpano. Jos ajatellaan nykyistä USAn laillista järjestelmää, niin siinä voimakkaasti korostetaan yksityistä täytäntöönpanoa sekä yksityisten oikeuksien että julkisten sääntöjen osalta. Ja amerikkalaiset eivät luota julkisten viranomaisten täytäntöönpanoon, koska ne katsovat, että viranomaiset ovat hallituksen Äh, vallassa. Toisaalta Euroopan laillinen järjestelmä on huomioinut sekä julkisen että yksityisen täytäntöpanon, mutta usein tehdään kuitenkin ero laillisten äh, julkisten normien ja yksityisten oikeusten välillä. Sen takia tällaiset äh, amerikkalaiset tekniikat kuin ryhmäkanteet ovat tähän saakka olleet tuntemattomia Euroopan järjestelmissä. Mutta joskus tietysti Euroopan tuomioistuimet joutuvat käsittelemään useita yhtäaikaisia kanteita, mutta hyvin paljon harvemmin kuin Amerikassa, koska ryhmäkanteita käytetään paljon enemmän ihan säännönmukaisena täytäntöönpanomekanismina Amerikassa. Ja monet eurooppalaiset maat ovat kuitenkin ottaneet käyttöön joukkokanteita viime vuosina, mutta niitä käytetään hyvin harvoin, erityisesti siksi, että taloudelliset kannustimet eivät ole riittäviä asianajajia varten. USAn järjestelmässä aivan tarkoituksesti on otettu käyttöön korkeat kustannukset, jotka meidän mielestämme ehkä vaikuttavat jopa väärinkäytöksiltä. Nykyinen täytäntöönpanon teoria USAssa perustuu pelottimiin, eli siihen, että yrityksille koituu valtavat kustannukset jälkikäteen, ja tällä koitetaan pelottaa tulevilta rikkomuksilta. Ja sitten toisaalta Euroopan monet virastot, paitsi kilpailuosasto, kilpailupääosasto, ovat hyväksyneet täytäntöpanopolitiikan, joka ei pelkästään perustu pelotteluun, kuin esimerkiksi lainsäädäntöä riskin perustuvaa täytäntöönpanoa ja muita lähestymistapoja. Mielestäni tällainen peloteteoria yksistään ei ole niin tehokas ja se on kalliimpi järjestelmä ja varsinkin jos se perustuu tällaiseen xbox täytäntöönpanoon niin sehän perustuu siihen, että tulee valtavia sakkoja. Ja siinä otetaan huomioon tämä post menettely ja pelottelu. Ex ante, eli ennalta tapahtuva säätely, on paljon tehokkaampaa. Jos halutaan edistää näitä yksityisiä kanteita, niin täytyy ensinnäkin poistaa ähm, kantajalle koituvat esteet ja toisekseen lisätä kannustimia kantajille ja asianajajille niin, että he pystyvät miettimään mahdollisia äh, rikkomuksia ja aloittamaan riita-asiamenettelyä. Ja tää, no, tällä tavoin amerikkalainen järjestelmä on rakennettu. Nämä esteet ja kannustimet ovat lähi, lähinnä taloudellisia ja tähän liittyy monia tuttuja vivuttimia, eli ei tule kustannuksia veronkantajalle häviäjä ei maksa. Sitten on yhteensuuntaan tapahtuvaa kustannusten siirtoa, korkeat vahingonkorvaukset, sitten tuomioistuimen hyväksyvät maksut asianajatille, vahingonkorvaukset, sitten yksittäisten kanteiden koordinointi ja tällaiset laajat tai ryhmäkanteet jos otetaan käyttöön jokinlaista edellä mainitusta vivuttimista, niin se lisää kyllä riita-asioiden määrää. Ja sitten taas, jos niistä luovutaan, niin se vähentää sitä. Eli tässä ei ole mitään ihmelääkettä. Täytyy toimia näiden vivuttimien kanssa riippuen siitä, halutaanko lisää vai enemmän, enemmän vai vähemmän riita-asioita. Monet ihmiset ajattelevat, että tällaisia vivuttimia ei olisi olemassa Euroopassa, mutta se ei pidä paikkansa, koska on selkeästi olemassa suuntauksia, trendejä monissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi siten, että asianajaa tukea leikataan, oikeusaputukea leikataan ja otetaan käyttöön tällaiset tuomioistuimen määräämät maksut. Eli näin kustannuksia siirretään. Ja kolmannet osapuolet tulevat sitten myös rahoittamaan riita-asioiden menettelyä. Ja näin jo osittain maksetaan ryhmäkanteita. Mutta sitten jos otetaan teknisiä sääntöjä, niin sitten on muitakin seikkoja, esimerkiksi ansioiden ö, arviointi, sertifiointi, ö, sitten ö, tämän ö, riita-asian hyväksyminen, asianajan maksujen hyväksyminen tuomioistuimessa, vahingon korvaukset mutta mikään näistä vipuvaikuttimista olivat ne säännönmukaisia tai teknisiä, niin näitä ei voida kalibroida. Ei yksittäisesti eikä kumulatiivisesti. Ei voida kuvitella sellaista järjestelmää, jossa olisi riittävästi turvallisuuskeita ja sopiva määrä riita-asioita. Joko tulee liikaa tai liian paljon täytäntöönpanoa ja tämä riippuu sitten pelottimista ja kanteen tyypistä ja kyseistä sektorista. Jos on enemmän näitä vipuvaikuttimia, niin sitten saadaan enemmän tai vähemmän riita-asioita. Ja näin onkin jo tapahtumassa aika suunnittelemattomalla tavalla monien jäsenvaltioiden järjestelmissä. Ja silloin, jos ajatellaan kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa, niin se ei mitenkään poikkea siitä, on kyllä se kuluttajalainsäädäntö tai jokin muu alue. Taloudelliset vaikutukset ovat tismalleen samat. No, tässä epämukavassa tilanteessa voidaan sitten katsoa erilaisia vaihtoehtoja, joita on olemassa. Tämä yksityinen täytäntöönpana eli ryhmäkanteet ovat tavallaan vanhanaikainen järjestelmä ja on olemassa moderniampiakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi yksi keino, jota käytetään jo muutamissa jäsenvaltioissa, mutta ei kovinkaan laajasti vielä kilpailulainsäädännön osalta, koskee yksityistä täytäntöönpanoa ei suinkaan ainoana keinona, vaan on selkeästi osoitettu tutkimuksilla, että lainsäätäjät voivat päättää vahingonkorvaustapauksista tällaisissa joukkokannetilanteista. Ja he pystyvät tekemään näin tehokkaasti ja halvasti, jos saavat siihen ö, toimenpanovaltaa. Tällaisen julkisen täytäntöönpanon pelote voi olla hyvinkin tehokas, erityisesti jos siihen liitetään vielä tällaiset vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt tai sovittelut. Mielestäni se, että lainsäätäjät saisivat täytäntöönpanovaltaa, niin kuin esimerkiksi Tanskassa on tällainen kuluttajasiamies tai sitten myös yhdistyneessä kuningaskunnassa ja samoin myöskin vaihtoehtoisten riitojenratkaisusysteemien edistäminen on paljon tehokkaampaa, nopeampaa ja halvempaa kuin riita-asioiden käyttäminen. Jos tarvitaan jollain tietyllä sektorilla ryhmäkanteita myöskin tuomioistuin käsittelyssä, niin sen pitäisi, sitä voidaan, sen voidaan katsoa olevan uhka vaihtoehtoisille riidanratkaisujärjestelmille, eikä myöskään asiantuntijoiden asianajajien pitäisi olla mahdollista saada suuria palkkioita, vaan tämä keino pitäisi olla käytössä vain, jos tällainen säännönmukainen tai vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestelmä ei ole käytössä. Eli toisin sanoen meidän täytyy, meillä täytyy olla mahdollisuus kanteisiin nopeisiin, tehokkaisiin ja halpoihin keinoihin. Ja tähän on monia eri vaihtoehtoja, mutta tällaisten vanhan aikaisten yksityisen täytäntöönpanon keinojen valikoimaa tulee katsoa uudestaan ja perehtyä erityisesti täytäntöönpanon. Kiitos, herra Hodges. Te olette siis Oxfordin yliopistosta ja Erasmus-yliopistosta. Nyt annan puheenvuoron Philip de Bukille, joka on Business Europein pääjohtaja jolle on myös annettu neljä minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Ei pidä hukata aikaa mikron avaamisessa. Kiitos rouva puheenjohtaja. Lady Chair, uh, Vice President. Uh, Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisa komission varapuheenjohtaja, Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, aivan ensiksi haluan kiittää talousasianvaliokuntaa täällä Euroopan parlamentissa siitä, että se on järjestänyt tämän kuulemistilaisuuden ja antanut mahdollisuuden myös eurooppalaisille yrityksille, yritysten yhteisöille osallistua. Tietenkin me olemme markkinatalouden ja kilpailupolitiikan kannattajia. Me olemme myös aina tukeneet yhtenäismarkkinoita ja voimakkaasti tukeneet hyviä suhteita kuluttajaa yhteisöön. Kuluttajien luottamus on siksi avain asemassa tavoitteen pääs, tavoitteeseen pääsemiseksi ja se, että tällaisia kollektiivisia oikeussuojakeinoja parannetaan, on tietenkin tavoitteena. Komissio tässä nyt kysyy koko joukon kysymyksiä, mutta luonnollisesti, koska aikaa on vähän, joudun keskittymään nyt kahteen tärkeimpään kysymykseen. Ensinnäkin, pitäisikö kollektiivisia oikeussuojakeinoja käyttää lain täytäntöönpanossa Euroopan unionissa. Me katsomme, että lain täytäntöönpanon on, on selvästi säilyttävä julkisten viranomaisten käsissä. Se on heidän roolinsa ja he voivat parhaalla mahdollisella tavalla taata reilun lopputuloksen. Siksi Euroopan politiikan tekijöiden tulisi pyrkiä välttämään siirtymä yksityiseen täytäntöönpanoon. Heidän tulisi todella keskittyä siihen, että kilpailu viranomaiset huolehtivat lain täytäntöönpanosta. Jos tämä siirtyisi yksityiselle puolelle, niin tämä aiheuttaisi ryhmäkanteita ja koska ne ovat hyvin kalliita yhteiskunnalle, niin pyrittäisiin varmasti sitten erilaisiin, painostamaan erilaisiin sovitteluratkaisuihin. Ja tässä tietenkin myös näiden välittäjien taloudellinen etu on huomioitava. Tällaiset joukkokanteet, ryhmäkanteet erityisesti näissä tämän kilpailualan kysymyksissä ovat erittäin kalliita, pitkäaikaisia ja johtavat yleensä kuitenkin hyvin pienen korvaukseen uhreille. Tietenkin on äärimmäisen tärkeää, että lakia täytäntöön pannaan. Tätä me emme missään nimessä kyseenalaista, mutta mutta emme katso, että komission ehdotus ryhmäkanteista voisi päästä tähän äh, yhteiseen tavoitteeseemme. Kun ajatellaan tällaista äh, ryhmäkannejärjestelmää Euroopassa, niin äh, tässähän näitä elementtejä on jo hyvin paljon. E ja Euroopan unionin tasolla tämä tulisi olemaan hyvin vaikeaa ja näitä niin kutsuttuja kuluisia myrkyllisiä elementtejä, jotka liittyvät ryhmäkanteisiin, olisi erittäin vaikea välttää. Euroopan unioni voi tietenkin äh, kollektiivisia oikeussuojakeinoja äh, ottaa käyttöön, mutta onnistuuko se nämä äh, suojakeinot myös ottamaan käyttöön, joihin professori tässä vieressä juuri viittasi. Esimerkiksi opt-out, oikeudelliset kustannukset, kolmannen osapuolen rahoitus ja niin edelleen. Eli tässä on monia kysymyksiä. Ja täällä on viitattu myös muihin vaihtoehtoihin. Minä viittaisin tässä Alternative Dispute Resolution, ADR-malliin. Tämähän on hyvin realistinen, pragmaattinen ja tehokas tapa saada kompensaatiota, saada korvausta. Ja meillä oli komission varapuheenjohtaja Redingin kanssa tästä erittäin hedelmällinen keskustelu tuossa alkuviikossa. Katsomme, että näin voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti korvata kuluttajille heidän kärsimänsä vahingot ja näin kaikki voivat olla tyytyväisiä. Tässä talossa ja muualla on käyty erittäin monia keskusteluja tästä ja Eri sidosryhmät ja myös kuluttajat ovat tätä ADR-mallia tukeneet. Siksi kannattaisi varmasti katsoa vaihtoehtoista riitojen ratkaisua ADR-mallia. Business Europe on tietenkin valmis tekemään yhteistyötä komission kanssa, jotta saataisiin sellaisia välineitä käyttöön, joissa tuomioistuimia ei tarvita, mutta jotka ovat tehokkaita ja jotka vastaavat äh, luonnollisesti hyvin nopeasti näihin äh, äh, kartelliongelmiin. Kiitoksia. Kiitos pääjohtaja. Nyt annan puheenvuoron rouva Moni sille, joka edustaa Euroopan kuluttajasuojajärjestö. Olen erittäin iloinen, että meillä on nainen joukossamme, koska minä olen erittäin kiinnostunut tästä sukupuolijakautumasta. Se on ihan totta, kyllä yksi nainen aina kolmen miehen veroinen on. Se on ihan hyvä vertailu. Uh, niin joka tapauksessa minä olen iloinen siitä, että en ole täällä naisena, vaan kuluttajien edustajana ja pystyn täällä esittämään niiden ääntä, jotka ovat näiden kilpailun vastaisten rajoitteiden uhreja. Ja minullekin on tietysti neljässä minuutissa aikamoinen haaste esittää kantamme. Ja voisin kertoa teille tällaisesta sarjakuvasta. Sanoinko minä viisi minuuttia vai neljä minuuttia? Meillä on siis sarjakuva tällä Kustavilla on vielä lisää näitä ja sitten lisätietoa löytyy verkkosivulta. Mutta siis ihan nyt käytännön syistä, niin voitaisiin sanoa, että kartelivastaisessa toimissa joukokanteet tai mm, tässä politiikassa, niin se on tällainen intellektuaalikäsite, mutta itse asiassa tällaista teille tapahtuu joka päivä. Hyvin yksinkertainen esimerkki, konkreettinen esimerkki. Muutama kuukausi sitten komissio antoi 300 miljoonaa euroa sakkoa pyykkipulverikartellista – ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki eurooppalaiset perheet ovat joutuneet kärsimään kolmen neljän vuoden ajan hintojen asettelusta pykkipulverialalla. Eli kaikki teistä ovat muutaman euron ainakin hävinneet tässä pelissä. Ja ei tietenkään kukaan järkevää ihminen lähtisi muutaman euron takia minnekään oikeuteen, mutta loppujen lopuksi kyseessä on tällainen ansaitsematon etu, joka on ollut miljoonia euroja, ja uhrit eivät ole saaneet minkäänlaista korvausta. Eli siitähän tässä kartelivastaisessa politiikassa on kyse. Ja meidän viestimme on yksinkertainen. Jos joku on joutunut uhriksi tällaisen kilpailun rajoitteen takia, niin hänelle kuuluu on korvaus. Ja me katsomme, että tietenkin kuluttajalle täytyy olla jonkinlainen työkalupakki niin, että he pystyvät saamaan sitten korvauksia Ensinnäkin tietysti tällaiset sovittelut yritysten kanssa, ja täytyy sanoa, että tämän päätöksen jälkeen komissiossa, niin me menimme tapaamaan näitä yrityksiä, ja he kieltäytyvät ryhtymästä mihinkään sovitteluun, koska sanovat, että kuluttajille ei tästä ole syntynyt minkäännäköistä vahinkoa. Ja tietysti voidaan sanoa, että vaihtoehtojen riitojen ratkaisumenettely on hyvä ratkaisu, jolla kuluttajat voivat saada korvauksia, mutta kollektiivisissa tapauksissa vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu ei ole ehkä mikään paras mahdollinen ratkaisu. Tietysti Täytäntöönpano voi olla yksi mahdollisuus, mutta jos ajatellaan, että minkälaisia resursseja julkisilla viranomaisilla on, niin eihän tietenkään kuluttajat voi aina jäädä odottelemaan, että julkiset viranomaiset ryhtyvät aloitteisiin. Eli mielestämme kollektiiviset oikeussuojakeinot ovat yksi työväline tuossa työkalupakissa ja kaikki nämä välineet täydentävät toisiaan. Eli eivät ole mitään vaihtoehtoja, vaan ne täydentävät toisiaan. Ja sitten voidaan tietysti puhua tuosta USA-syndroomasta joukkokanteiden osalta. Meillä on täällä EUssa paljon myyttejä liikkeellä siitä, mitä tapahtuu, mutta kun ollaan säännöllisesti yhteydessä amerikkalaisiin, niin on käynyt ilmi, että kyllä sielläkin on löytynyt ratkaisuja, mitä tulee näihin kiristysmalleihin tai siihen, että täytyy sertifioida nämä joukkokanteet. No, meidän näkemyksemme on, että EU:ssa pitäisi olla sitovaa lainsäädäntöä jäsenvaltioille niin, että ryhmäkanteet olisivat kuluttajille mahdollisia niin, että erityisesti kuluttajaorganisaatiolla olisi oma roolinsa ja että olisi mahdollista valita tuomioistuimessa, että on kysymys opt-in vai opt-out tapaus, koska jossain tapauksessa tämä vaihto ei ole käytännön kannalta järkevää, jos ajatellaan vaikka tuota pyykkipulveritapausta. Sitten pitäisi helpottaa todistustaakkaa, erityisesti kartellivastaisissa toimissa, eli täysi olla helpompi pääsy kuluttajien edustajilla todistusaineistoon, ja sitten pitäisi olla riittävää rahoitusta. Ja sitten tietenkin on ihan johdonmukaista, että on yhteiset periaatteet Euroopan unionissa, mutta ihmiset uskovat, että näillä sektoreilla on kuitenkin niin paljon erityispiirteisiä, oli kyseessä tietosuoja, ympäristö, kuluttajalainsäädäntö, että horisontaalinen laaja-alainen väline ei onnistu. Siihen menisi kymmeniä vuosia. Niin tämä on viimeinen lauseni, että me olemme siis pyytäneet tätä joukkokannetta jo vuosikymmenen ajan niin, että ehkä tarvittaisiin sektorikohtaista sitovaa lainsäädäntöä. Kiitos. Merci, voilà. Kiitos paljon. Nyt olemme kuulleet kaikkia asiantuntijoita. Ihan selkeätä, varsin mielenkiintoista kuultavaa. Nyt pyydän esittelijöitä herra Schwab aloittamaan, jos, jos Andreas haluaisitko aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Minä kiitän luonnollisesti kaikkia asiantuntijoita sekä komission varapuheenjohtajaa näistä hyvin kiinnostavista alustuksista. Parlamentissa on kasvava yksimielisyys nyt siitä, että Euroopassa on kehiteltävä yhteisiä mahdollisuuksia kollektiivisille oikeussuojakeinoille. Näitähän osittain jäsenvaltioissa jo onkin käytettävissä. Ensimmäinen kysymykseni olisikin Christopher Hodgille. Miksi jäsenvaltion, Euroopan unionin jäsenvaltioiden olemassa olevat järjestelmät kollektiivisista oikeussuojakeinoista ovat olleet varsin menestyksettömiä? Tästähän yksi esimerkki on aina se, että ei tämä oikeastaan mitenkään mahdollista Euroopan oikeusjärjestelmälle ole, mutta minun käsittääkseni mitään tällaisia menestyksekkäitä malleja ei vielä, tai esimerkkejä ei vielä ole. Sitten äh, voitaisiin kehittää jonkinnäköinen horisontaalinen väline, ja olen äh, Almunialle kiitollinen siitä, että hän viittasi kilpailuoikeuden juuri julkisen lain täytäntöönpanon merkitykseen, että tätä ei missään nimessä aseteta kyseenalaiseksi. Ja esimerkiksi nämä kruunutodistajajutut ovat erittäin onnistuneita ja lähdesuoja tai kruunutodistajasuoja on täydellinen. Tämä on kuluttajien edun mukaista ja mielestäni on hyvä, että komissio näitä ajaa, mutta tämä on mielestäni mahdollista vain komission tuella. Ja jos, niin kuin Rova Goens oli äsken varsin kriittinen, jos saataisiin tällainen horisontaalinen väline, niin mitä te tekisitte, jotta juuri kilpailuoikeuden erityispiirteet otettaisiin huomioon, niitä kunnioitettaisiin? Sitten lopuksi, tämä on meille kaikille tietenkin tällä hetkellä äärimmäisen vaikeaa, kun kyse on vaikeasta asiasta, niin miten voi ottaa yksinkertaisesti tai helposti kantaa. Taloustilanne on hyvin ongelmallinen, emmekä halua lisätä eurooppalaisten yritysten taakkaa millään tavalla. Siksi meidän on oltava äärimmäisen varovaisia lähestymistapaa valitessamme. Ja olen hyvin iloinen siitä, että komission jäsen Almunia ehdotti samaa periaatetta kuin itsekin olen ehdottanut, että keskitytään nyt niihin asioihin, jotka hyödyttävät kuluttajaa ja ovat samalla edullisia – ja Philip de Pykille tai äh, Monique Hoyensille esittäisin kysymyksen, että kun joissain jäsenvaltiossa on mietitty juuri sitä, että kun kuluttajaan kohdistuu tai kuluttajalle aiheutuu vahinkoa, mutta se on erittäin pieni vahinko, mutta se koskee miljoonia ihmisiä, mutta ei ihmisillä nyt varmaankaan ole kuitteja joka ikisestä pesuaineestaan. Mutta no tietenkin, että hän on pyykkinsä pessyt, se on todiste. Mutta joka tapauksessa esimerkiksi Saksassa äh, voitaisiin tehdä niin, että yritykset, jotka ovat äh, kartellin kautta saaneet hyötyä, että tämä saatu voitto, hyöty siirtyisi valtion kassaan. Mitäs mieltä olisitte tällaista ehdotuksesta? Kiitos paljon. Minulla on täällä vielä rouva Iliko, Iliko Kalpelski, joka haluaa esittää kysymyksiä. Onko muita jäseniä, jotka pyytävät puheenvuoroa? Ilmoittakaa se nyt, koska annan välittömästi sitten puheenvuoron näille meidän asiantuntijoillemme. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin ensiksikin kiittää tästä hienosta mahdollisuudesta, joka on meille tarjottu saada kuulla näitä asiantuntijoita, että on järjestetty tämä kuulemistilaisuus. Talousalan ihmisenä haluaisin lähestyä tätä asiaa ihan käytännönläheisesti. Kuuluissa esityksissä me, te puhuitte paljon keinoista, te puhuitte paljon myös siitä, kuinka on mahdollista lähestyä tätä sektorikohtaisesti, mutta Unkarissa minun maassani on 400 000 perhettä, kotitaloutta, jotka ovat ottaneet kiinnelainoja. Tämä tarkoittaa sitä, että että silloin ö, nämä lainanottajat kärsivät. Viime vuonna oli suunnattomasti perheitä, jotka ottivat lainaa ja ajattelivat, että se olisi ollut hyvä asia. Mitä tulee sitten pankkeihin, niin pankit eivät antaneet asianmukaista tietoa perheille öö, koituvista tulevista ongelmista ja riskeistä. Ei ollut mitään varsinaista selkeää täsmällistä tietoa pankkien toimesta annettuna perheelle. Ja näin ollen pankit aivan yksipuolisesti vaihtoivat useaan otteeseen alkuperäisen sopimuksen ehtoja. Ja eh, Eli näin perheet saivat ö, eh, lisäkuormitusta laina takaisinmaksussa. Siis kaikki ne muutokset koituivat eh, lisäkuormituksiksi perheille Miten voidaan tässä tapauksessa hyödyntää tätä yksityistä tai julkista ryhmäkannetta? Antakaa minulle käytännönläheinen vastaus, mikäli mahdollista. Kiitos. Anna nyt vast- puheenvuoron edustaja Feijolle. Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria também agradecer a presença dos... Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää kaikkia kuulijoita, er- komissaaria tietysti luonnollisesti ja minusta. Minä haluaisin myös tietää, mikä on teidän näkemyksenne. Minä olen portugalilainen. Ja haluaisin kertoa teille, että Portugalissa on erittäin samankaltaiset instrumentit käytössä kuin ne, joista täällä puhutaan. On kyse ryhmäkanteesta, mutta siitä kuitenkin on ö, tuonut mukanaan suuren määrän vaikeuksia nimenomaan sovellustasolla. Minä uskon, että keskeisin suurin ongelma on se, miten voidaan todella paikantaa kaikki haitat ja vahingot ja mitä kaikkea pitäisi maksaa näille, jotka ovat kärsineet näistä vahingoista. Tämän lisäksi meidän pitää myös ottaa huomioon, että tämä edellyttää lisää kuormitusta, lisätyötä oikeusistuimille. Toisin sanoen meillä on ihan samankaltaiset instrumentit käytössämme, mutta on osoittautunut ihan konkreettiseksi, että meillä on paljon vaikeuksia niiden, ainakin meillä niiden soveltamisessa. Toinen kysymys, mikä olisi paras ratkaisu? Jonkinlainen sovittelu, jonkinlainen vaihtoehtoratkaisu, jonkunlainen välimiesmenettely, toisin sanoen jotakin, jonka avulla me voisimme käsitellä riitakysymystä, eikä aina turvautua tai kääntyä oikeusistuimien puoleen, tuomioistuimien puoleen. Tämä olisi ihan myönteinen merkki, koska tällä tavoin oikeusistuimilla ei olisi niin paljon työtä, ruuhkautuisivat työmäärän alle. Ehkä olisi, joskus kestää kymmenen vuotta ennenkin, joiden joku asia on ratkaistu. Meillä on tällä hetkellä Portugalissa ohjelma, että että meidän pitää toteuttaa välimiesmenettelyä verokysymyksissä. Tämä tarkoittaisi, että sen pitäisi myös toteuttaa näissä tilanteissa, joita täällä on otettu esille. Merci. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Raptille. Kiitos Rova puheenjohtaja. Υποθέσεων minä en ole varsinaisesti tämän valiokunnan jäsen, olen sisämarkkinoista vastaavan kysymyksen valiokunnan jäsen ja meidän pitäisi laatia lausunto nimenomaan ryhmäkannekysymyksistä. Minulla on nyt, minulle on nyt tullut tunne, että tässä vähän pyritään saada jonkinlaista hyötyä näistä ryhmäkannekysymyksistä saada jonkinlainen pakkoratkaisu tämän ryhmäkannevaihtoehdon myötä. En ole ihan varma, niin kuin professori sanoi, että tämä ryhmäkanne instrumenttina olisi vanhentunut. Mielestäni jokainen instrumentti, jokainen väline, työkalu voi kantaa oman kortensa kekoon riippuen ihan siitä tavasta, miten sitä käytetään. Meillä on tässä kyllä ihan nykyaikainen työväline käytössämme jos käytetään professorin käyttämää terminologiaa, niin kyllähän sitä voidaan käyttää ihan samanaikaisesti tämän professorin mainitseman instrumentin kanssa kuin myös ryhmäkannetta samanaikaisesti. Ensimmäinen vaihe öö, tämän kaltaisissa tilanteissa olisi se, että meidän pitäisi käyttää kuitenkin vielä tätä ryhmäkanne-instrumenttia, koska meillä ei ole tässä kyse aina kaikista suurimmista yrityksistä. Meidän pitää ajatella pk-yrityksiä ja kuluttajasuojaa. Osoitan kysymykseni komissaari Almunialle. Tiedän, että hänen keskeisin toimivaltuus alueensa liittyy kilpailukysymyksiin. Se kiinnostaa minua varsin suuresti. Minä kysyn, miten voimme yhdistää nämä kaksi, kun lähestymme tätä asiaa horisontaalisesti EUn sisällä. Kiitos. Sitten edustaja Schmidt, joka on viimeinen edustaja, joka on pyytänyt puheenvuoron. Kukaan muu ei ole tähän mennessä pyytänyt puheenvuoroa. Herra Schmidt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että olin hiukan myöhässä. Ehkä olen tässä kyllä hiukan puolueellinenkin, koska minä olen kannattanut jonkin tapaista äh, kollektiivista äh, kannemahdollisuutta jo vuosien ajan, mutta joku osapuoli on tämän aina estänyt tämän käyttöönoton. Mielestäni se on aika valitettavaa. Ja kun tässä nyt kuuntelin Business Europein edustajaa, niin hän, hän niin kuin muutkin tässä ovat todenneet, että tämä on yhtenäismarkkinoiden toimivaltaa, mutta minä olen sitä mieltä, että kyllä tähän jonkinnäköisiä oikeuskeinoja tarvitaan. Enkä minä ymmärrä, miksi te pelkäätte ihmisiä, tavallisia kansalaisia, että he yhdistävät voimansa. Kyllä Yhdysvalloista on ikäviä esimerkkejä mutta myös aivan erinomaisia esimerkkejä. Ja toivon, että näin ei tapahtuisi Euroopassa, mutta kyllä mielestäni mahdollisuus tulisi kuitenkin kansalaisillemme tarjota. Jos tämä aina estetään, niin emme tule kyllä täydellisen toteutuneita yhtenäismarkkinoita koskaan kokemaan. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron meidän paneeliasiantuntijoillemme herra De Bykin pitää lähteä täältä kello 10. Business Europein pääjohtajan pitää lähteä täältä kello 10. Ja toivottavasti komissaari Almonialle sopii, että annan puheenvuoron ensin herra De Bukille. Voitte vastata teille esitettyihin kysymyksiin. Ja sitten sen jälkeen muut. Sen jälkeen kun komissaari vastaa, niin minähän olen jo poistunut salista. Um, Kiitoksia. Ja kiitokset myös komission varapuheenjohtajalle Andreas Schwab on tietysti eh, sivunnut tuota kysymystä siitä, että miten eh, eh, pientä vahinkoa voi tapahtua hyvin suurelle määrälle ihmisiä. Siitähän on kyse juuri kilpailussa ja sen takia me olemme juuri niin huolestuneita tästä joukkokannen mahdollisuudesta. Ja sehän liittyy juuri siihen, miten kilpailupolitiikkaa ja näitä kartellitapauksia hoidetaan. Ja tietysti näissä sakoissahan otetaan juuri huomioon se hyöty, jota on saatu. Eli mm, sen takia yhtiön pitää maksaa näitä vahinkorvauksia. Se pitää ottaa huomioon, koska me voi kuvitellakaan. No en tiedä tietysti teidän tapauksen yksityiskohtia monik, mutta en mä voi kuvitellakaan, että miljoonat ihmiset ryhtyisivät joukkokanteeseen Sehän olisi kaikkien kannalta hyvin ikävää. No toisekseen sitten, kun on kyse pankeista, niin ainakin tietääkseni on jo pantukin vireille useita joukokanteita tässä 2007-2008 mm, pankkikriisin myötä. Tietenkin kansallisten sääntöjen mukaisesti ja jäämme odottelemaan tuloksia, mutta nämähän ovat hyvin pitkiä oikeudenkäyntejä. Eli me odottelemaan sitten tuloksia, koska tietysti kuluttajillekin on näitä sopimuksia ja omat vastuunsa. Sitten Portugalin tapaus, niin tämähän oli todellakin hyvä esimerkki. Ja siitähän, siitähän käsiteltiin täällä parlamentissakin kuulemisessa ja käsiteltiin juuri sitä, miten, tämä täytäntö, miten tehokasta tämä täytäntöönpano on. Ja tämä oli aivan todellinen tapaus. Ja tämä on tosiaan yksi tapa tarkastella näitä menettelyjä ja sitten myöskin e, näiden menettelyjen kielteisiä vaikutuksia. Sitten mitä tulee näihin kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin, että ovatko ne vanhanaikaisia, niin meidän mielestämme oli parempi aloittaa vaihtoehtoisilla riidanratkaisumenettelyillä ja katsoa ensin, että miten näillä voidaan tosiaan sitten ö, antaa korvauksia niille, jotka ovat ö, joutuneet kärsimään. Ja Kai tässä tarvitse perätä sitä, että eivätkö ihmiset voisi lyödä lo- voimiaan yhteen. Sitä varten on olemassa kaikki menettelyt, mutta meitä huolestuttavat nämä e, seurannaisvaikutukset tällaisista e, joukkokannemenettelyistä. Ja sen takia me jo olimme yhteydessä tästä edelliseen komissioon ja näimme, e, minkälaisia ehdotuksia oli tekeillä silloin ja silloin siinä oli juuri tällaisia yksityiskohtia ja myöhemmin myönnettiin sitten juuri nämä kielteiset vaikutukset. Ja sen takia me olemme todellakin vähän varovaisia eh, siirtymään tuohon järjestelmään ja voimakkaasti puoltaisimme tätä vaihtoehtoista riiteen ratkaisua. Sehän tarkoittaisi myöskin sitä, että voima, eh, koko liike-elämä saadaan sitoutettua tähän hyvin voimakkaasti. Eli jos me puollamme tätä periaatetta, niin sitten täytyy mennä loppusakka. Kiitos paljon. Ja nyt komission varapuheenjohtaja, komissaari Almuni, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, vastaan tässä nyt ensin kysymykseen, joka minulle suoraan esitettiin. Herra Schwabhan esitti minulle kysymyksen, mitkä ovat kilpailuoikeuden erityispiirteet, jotka on otettava huomioon, tai miten julkiset kilpailusääntöjen täytäntöönpanotoimet voidaan yhdistää näihin yksityisiin toimiin, jos tällaisia rikkomuksia on tapahtunut. Minähän, minähän tähän viittasin tuossa alkupuheenvuorossani jo, eli korvaukset, nämä oikeuskeinot voivat toteutua ja toteutuvatkin jo useissa jäsenvaltioissa eri tavoin yksittäisten toimien, yksittäisten kanteiden kautta, yksittäisten yritysten kautta, jotka menevät oikeuteen, koska haluavat korvausta muilta yrityksiltä, jotka ovat järjestäytyneet kartelliksi tai aiheuttaneet vahinkoa kilpailusääntöjä rikkomalla. Joissain tapauksissa nämä yksittäiset toimet, jotka luonnollisesti ovat hyvin kalliita kantajalle ja joihin on varaa vain, tai mahdollisuus nostaa näitä kanteita on vain äh, yrityksellä, ähm, eikä yksityisillä. No ehkäpä onkin yksityisillä tämä mahdollisuus, jos heillä on nämä varat ja mahdollisuudet, mutta ei näin varmaankaan usein tapahdu. Mutta suurilla yrityksillä on tämä oikeus ja he voivat tätä oikeuttaan käyttää. Jos ajatellaan nyt, että joku on joutunut kartelliin toiminnan uhriksi, onpa kyseessä sitten yritys tai yksityinen, taho, niin 99,9 prosenttia näistä tapauksista on sellaisia, että heillä ei ole varaa yksin lähteä kannetta ajamaan. Ja siksi voitaisiin antaa mahdollisuus ryhmäkanteisiin näiden korvausten hakemiseksi. Julkinen äh, lain täytäntöönpano, kun me rikkomuksen jälkeen päätämme äh, sakoista, niin sen tavoitteena ei ole uhreille korvaaminen, vaan meillä tavoitteena on rangaista niitä, jotka ovat lakia rikkoneet ja sitten tietenkin antaa esimerkki niille, joilla saattaisi olla tällainen lain rikkominen mahdollisesti mielessä. Joka tapauksessa kansallinen lainsäädäntö eri jäsenvaltioiden välillä on erilaista. Joissain tapauksissa, niin kuin professori Hodge tuossa totesi, on ollut tiettyä kehitystä, jota voitaisiin pitää jo lähellä Yhdysvaltain järjestelmää, mutta tiedämme, että ainakin Manner-Euroopassa oikeusjärjestelmäämme ei sovi tällainen ryhmäkanne malli, joka Yhdysvalloissa on voimassa. Siksi tarvitsemme yhtäältä jonkinnäköiset yhteiset periaatteet näitä kollektiivisia oikeussuojakeinoja varten, myös kilpailualalla voidaksemme pyrkiä luomaan yhteiset EU-tason periaatteet. Ja luonnollisesti yksi näistä periaatteista olisi selkeä sitoumus erilaisten väärinkäytösten välttämiseksi. Mehän tiedämme, että väärinkäytöksiä on Yhdysvaltain järjestelmässä tapahtunut, tapahtuu edelleen. Ja herra de Buch hän on tähän edelliseen ehdotukseemme tarttunut, mutta me emme tätä aiempaa ehdotustamme aja. Me kuulemme nyt hyvin laajalti eri tahoja, eri osapuolia. Kollegallani äh, Redingillä oli toisessa äh, oikeusasiainvaliokunnassa aiemmin oma kuulemisensa ja Reding, Dali ja minä yhdessä laajan kuulemisen jälkeen tulemme näitä yhteisiä periaatteita ehdottamaan. Useimmat sidosryhmät, joita olemme kuulleet, no poikkeuksena tässä nyt Business Europeinkin edustama yritysmaailma, niin useimmat muut tai kaikki muut sidosryhmät ovat olleet sitä mieltä, että nämä yhteiset periaatteet tarvitaan. Vielä emme kuitenkaan ole päättäneet, mikä on seuraava askel näitä kollektiivisia oikeussuojakeinoja varten. Me teemme komission tasolla sisäisen päätöksen näistä periaatteista. Me julkaisemme ne tiedonannossamme ja käymme vuoropuhelua. Vuoropuhelu jatkuu edelleen komission sisälläkin ja tämän vuoropuhelun puitteissa tulemme sitten toteamaan, että riittävätkö nämä periaatteet ja, ja riittääkö se, että jäsenvaltioita pyydetään nämä periaatteet ottamaan huomioon omassa lainsäädännössään, vai jos ei riitä, niin teidän kolleganne Leenehän oikeusasian valiokunnan mietinnössään totesi, että tarvitaan myös oikeudelliset välineet, horisontaaliset välineet. Tästä me emme vielä ole keskustelleet, mutta tiedämme joka tapauksessa, että yhteiset periaatteet tarvitaan. Toinen asia sitten juuri kilpailualan omat erityispiirteet. Miten voitaisiin kilpailurikkomusten kohdalla korvata aiheutunut vahinko yksityisille tahoille ja eri tahoille. Ja tämä on todellinen haaste. Nyt on enemmän näitä yksityisiä kanteita ja me tiedämme, että on tiettyjä erityispiirteitä, jotka vaativat juuri kilpailualan lainsäädäntöä, mutta en nyt ajattele niinkään näitä kollektiivisia oikeussuojakeinoja, niihin liittyvää lainsäädäntöä. Liityn pikemminkin, ajattelen tässä pikemminkin yksityistä mahdollisuutta oikeuden lain täytäntöönpanoon äh, ja oikeuksien vaatimiseen. No täällä näitä on jo nimettykin äh, puheenvuoroissa ja nostaisin tässä nyt erityisesti yhden mahdollisuuden esiin, eli siis niiden tietojen, joita meillä on, äh, joita saamme kartellitutkimuksissamme, niin näiden tietojen käyttäminen. Tämähän on paras tapa saada ikään kuin selville kartellien mahdollis, mahdollinen olemassaolo. Yritykset voivat hyvin luottamuksellisesti täydellisen salassapidon puitteissa tuoda meille todisteet, asiakirjat kartellien olemassaolosta. Ja jos me sitten katsomme, että nämä tiedot voidaan antaa jollekulle joka haluaa käynnistää yksityisen kanteen, niin ennen kuin me, ennen, jos me teemme tämän päätöksen ennen kuin teemme kartelli päätöksen lähtisimme näitä tietoja levittämään, niin näin me emme tietenkään voisi tehdä, koska tämä olisi sitten viimeinen kerta, kun joku paljastaa meille kartellin. Ajatellaan vaikkapa saksalaista Friedrichin tapausta, niin todettiin, että tarvitaan lainsäädäntöä, koska tuomioistuin sanoo, että me tiedämme, että periaate on olemassa, tulee suojella asiakirjoja, jotka komissio on saanut, mutta tästä ei ole lainsäädäntöä, tästä todistajasuojelusta. Ja ää, tässä erityisessä tapauksessa meiltä pyydettiin tietoja ja on myös muita tapauksia, jotka liittyvät niin yksityisiin kuin joukkokanteisiinkin korvausvaatimusten suhteen sen jälkeen, kun kilpailurikkomuksia on tapahtunut. Ja näin on ollut joissain tapauksissa jo ennen kuin kartelipäätöstä on tehty, joten minä joudun tässä nyt todella tai tämä on meille hyvin hankala tilanne. Me odotamme tässä nyt päätöksiä tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa. En voi lähteä liikkeelle ennen kuin saamme selvät säännöt. Joten unohtakaa nyt nämä aiemmat ehdotukset, joita komissio ei hyväksynyt. Ei, ei komissio hyväksynyt näitä aiempia ehdotuksia vuonna 2009. Ne olivat vain ehdotuksen tasolla. Joten olen aivan samaa mieltä kanssanne, että kyllä tämä... Ää, vaihtoehtoinen riitojen ratkaisumenettely on hyvä malli, mutta minun mielipiteeni on se, että tunnen nyt joitain perustuslakeja hiukan paremmin kuin Euroopan muita, mutta minun tietääkseni kukaan ei voi sanoa kansalaiselle tai yritykselle, että et voi mennä oikeuteen hakemaan oikeuttasi, pyytämään oikeutta itsellesi. Ei kai nyt näin voi toimia. Toki on tapoja sopia jutuista varhaisemmassa vaiheessa tai pyrkiä sopimukseen, mutta minun tietojeni mukaan ketään ei voi kieltää nostamasta kannetta vaatimasta oikeuksiaan. Jos joku haluaa Äh, kilpailurikkomuksen vuoksi korvausta ja haluaa tätä korvausta hakea oikeudesta, niin tätä ei tätä oikeutta häneltä voi viedä. Joten kyllä vaihtoehtoinen riitojen ratkaisumenettely voi olla e, toimiva, varmaan nopeinkin ja parempi ja tehokkaampi tapa toimia. Kyllä, näin voi olla, mutta siinä tapauksessa, että ei päästä sopimukseen, niin uhrilla täytyy olla oikeus ja uhrilla on oikeus mennä oikeuteen. Tämähän nyt on laillinen periaate, joka on aivan itsestään selvä. No niin, tässä oli vielä yksi kysymys, joka ei liittynyt juuri tähän, vaan Unkarin kysymykseen. Tämä ei ole itse asiassa oikeuteen liittyvä ongelma, jos oikein ymmärsin, jos ymmärsin tämän keskustelun, jota Unkarissa käydään kiinalainoista ja niiden ehdoista. Tässä on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat relevantteja tietenkin kuluttajansuoja yhtäältä, kuluttajansuoja niin, että voidaan auttaa niitä, jotka ovat ottaneet lainan. Ja toisaalta sitten, jos en ole väärässä, niin valvonta tai sääntely rahoitusalalla sen olisi tullut ajoissa varoittaa valtavista riskeistä, joita kansalaisille aiheutuu tässä tietyssä jäsenvaltiossa, jos he ottavat kiinnelainan, joka on ulkomaan valuutassa, onpa se sitten jeni, jen tai, tai Sveitsin Äh, frangi, koska tämä aiheuttaa valtavan riskin. Ja sitten pankki vaan tulee ja sanoo, että ha, sinähän allekirjoitit sopimuksen, tässä tämä sopimus, joten tämä on yhtäältä kuluttajansuojakysymys, toisaalta rahoitusalan valvonta- ja sääntelykysymys. Joten minä katsoisin, että tämä ei ole kilpailualan liittyvä kysymys. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, Kiitos paljon, hyvä varapuheenjohtaja. Vastauksenne olivat hyvin selkeitä, kattavia. Toivotan sydäm, toivon sydämestäni, että kollega Reding ja Dalin kanssa löydätte hyvin älykkään ratkaisun, jotta ei tule mitään niin sanotusti perversseja vaikutuksia, jotka ovat meille tuttuja Yhdysvalloista ja voimme siis asianmukaisesti suojata kuluttajia. Kyllä, minä voin vaatia, että tästä tulee ihan järkevä, älykäs ratkaisu. En tiedä, onko se hyvä ratkaisu, mutta jää älykäs. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron professori Hodgille, joka voi vastata hänelle osoitettuihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. No minä haluaisin ottaa sille kolme asiaa. Ensinnäkin vastaisin Schwabin kysymykseen Koko joukko jäsenvaltiota on ottanut käyttöön ryhmäkanteet. Ja juuri niistä syistä, joita kuvailin, niin tähän liittyy teknisiä kontrolleja ja sitten tällaisia taloudellisia kannustimia. Ja monien jäsenvaltioiden mallit, jotka siis ovat kaikki erilaisia eh, joukkokanteita varten, niin niissä on erilaiset tekniset kontrollit ja myös taloudelliset kannustimet vaihtelevat, mutta suurin osa jäsenvaltioista on hyvin hermostuneita sen suhteen, että rohkaistaan liiallisiin riita-asioihin ja sen takia taloudelliset kannustimet eivät ole riittävän suuria. Ja niin kuin kuvailin, niin jos siis kehotetaan taloudellisilla kannustimilla riita-asioiden käyttöön, niin silloin tuloksena ei ole pelkästään suuri määrä riita-asioita, vaan liian paljon riita-asioita ja suurin osa näistä tapauksista, joita olemme tarkastelleet ja jotka voidaan tosiaan yhdistää näihin hyvin suuriin juttuihin Ruotsissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin osoittivat, että nämä tapaukset ja niiden käsittely kerta kaikkiaan kesti liian kauan ja näin siitä tuli liian kallista. No se ei ole varmaan mikään yllätys, koska suurin osa oikeusjärjestelmistä paitsi ehkä nyt Saksaa, jossa riita-asiamenettelyt ovat hyvin tehokkaita ja halpoja. Mutta siellä ei olekaan pakotettu tällaisen riitojen, joukkokanne riitojen ratkaisuun. Niin suurimmassa osassa nämä jutut kestävät liian kauan yksittäisissäkin tapauksissa, joten ei riitä, että sanotaan vain, että no, oikeuslaitos voi ryhtyä ratkomaan vieläkin monimutkaisempia juttuja. Niistä tulee vielä hitaampia ja vielä kalliimpia, eivätkä ne ratkaise sitten myöskään näitä kuluttajien ja markkinoiden ongelmia. Toinen asia on sitten se, että mikä on vanhanaikaista ja mikä ei. Kollektiivinen oikeussuojakeino ei ole vanhanaikaista, se on tarpeellista, vaan kysymys kuuluu, että kuinka se hoidetaan. Siis kollektiiviset kanteet ovat tietysti vanhanaikaisia, eli tarvitsemme modernit yhdennetyt järjestelmät. Eli ensimmäinen pilarihan tässä on tietysti tämä lainsäädännöllinen valvonta ja sitten kolmas pilari on tuomioistuinten valvonta, mutta emme halua näitä todellakaan edistää, koska ne ovat kalliita ja niissä ovat mukana asianajajat. Mutta näillä ka- näiden kahden pilarin lisäksi on sitten keskellä tämä toinen pilari, eli vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu. Ja tietysti näitäkin voidaan edelleen kehittää, ja näin jäsenvaltiot ovat tekemässäkin erityisesti kuluttajansuoja-alalla. No, kuulemma tällaista on myös tapahtumassa kilpailupolitiikan alalla. Tällaiset kannustimet juuri vastaavat siihen kysymykseen, jonka tämä rovatti täällä esille. Minkä takia rajoittavasta reitin ratkaisua ei käytetä? No meillä voi olla yhdennetyt järjestelmät, jotka tekevät sitten vaihtoehtoista reitojen ratkaisustakin hyvin tehokasta. Ja silloin voidaan myöskin huolehtia tuosta toisesta seikasta, jonka Rova Goyens otti esille. Eli että jos on ainoastaan pilari yksi käytössä, niin siitä tulee hyvin kallista. Ja sama juttu, jos käytetään tätä kolmatta pilaria ainoastaan, eli siis näitä oikeusteitse läpivietäviä joukkokanteita. Eli ratkaisu on, että yhdennetään kaikki nämä kolme pilaria niin, että lainsäätiöllä olisi valtaa ja voimaa, jota heidän ei välttämättä sitten tarvitse käyttää, mutta sitten voidaan myöskin suosittaa tällaisia ratkaisuja, niin kuin esimerkiksi tanskalainen kuluttaja on tehnyt. Sitten toisaalta on olemassa myöskin tuomioistuimet, jossa on asianajajat, mutta niitä ei välttämättä myöskään tarvitse käyttää. Ja sitten olisi vaihtoehtoinen riitojen ratkaisujärjestelmä tai sitten ö, muut keinot ö, ja välineet, joita on jo käytettykin kuluttajan suoja-alalla. Ja me teemme laajaa tutkimusta näistä kuluttajien käyttämistä vaihtoehtoisista riitojen ratkaisusta. Tulokset julkistetaan ensi pääsiäisenä, seuraavana pääsiäisenä ja e, tässä on paljon sellaisia käytänteitä, joista voidaan oppia. Monet näistä käytänteistä vain eivät ole kovinkaan tunnettuja. Ja sitten sanoisin vielä, että minulla on kyllä pikku ongelma tämän kilpailun pääosaston nykyisen asenteen kanssa, koska siinä yksinkertaisesti vain erotellaan tämä täytäntöönpano, joka perustuu pelottimiin ja sakkoihin. Ja oletetaan, että voidaan itse asiassa jättää markkinoiden ratkaistavaksi kysymys tästä yksityisestä riitauttamisesta. Jos halutaan lähteä näiden yksittäisten riitauttamisten kautta hoitamaan asian, niin silloin täytyy kyllä katsoa koko täytäntöönpanoa vielä ja lainvalvontoa ja yhdentää myöskin julkinen ja yksityinen täytäntöönpano. Ja sitten ei voi olla kuitenkaan varmaa siitä, saavatko kuluttajat oikeussuojaa ja toimivatko markkinat tasapainoisella tavalla, koska jos ensin annetaan sakot ja sitten sanotaan, että vahingonkorvaukset maksetaan myöhemmin, niin ei ole mitään vakuutta siitä, että markkinat toimisivat tasapainoisemmin. Kartelleilta on jo peritty niiden hyöty, eivätkä välttämättä kartellista kärsineet tule saamaan vahingonkorvauksiaan. Välttämättä siis markkinat eivät tällä vielä korjaannu. Ja itse asiassa World Competition julkaisussa julkistettiin aiemmin tässä kuussa monenlaisia käyriä tästä kysymyksestä. Eli tämä kaikki tarkoittaa sitä, että täytäntöpanopolitiikkaa pitää kertakaikkiaan uudistaa, eikä se voi perustua pelkästään pelottimiin ja sakkoihin ja monilla muillakin politiikan aloilla on nähty, että pelkät pelottimet eivät toimi. Eli täytyy, tarvitaan siis yhdennettyä lähestymistapaa, jossa ei ole pelkästään kyse oikeuslaitoksesta ja lainsäätäjistä, vaan tähän väliin tarvitaan tosiaankin myöskin vaihtoehtoiset riidonratkaisujärjestelmät, ja näillä yhdessä saadaan sitten täydelliset tulokset. Kiitos, ja sitten Rova Gojansa. Kiitos. Yksi ihan yleinen huomio. Usein otteeseen tänään on todettu, että tämä lisäisi vahingon korvauksia, tämä uusi järjestelmä. Siis että yksityiset eivät menisi oikeuteen. Siis tämä, tässä nämä tapaukset yhdistetään ja on yksi tapaus, joka yhdistää useita tapauksia. Esimerkiksi eh, Mediator-tapaus nyt Ranskassa. 500-2000 uhria yhteensä, jos on 2000 oikeusjuttua, niin tämähän aiheuttaisi valtavan taakan oikeusjärjestelmälle. Tai jos Unkarissa sadat tuhannet perheet ovat eh, joutuneet eh, tai kärsineet vahinkoa, niin tämähän nyt aiheuttaisi valtavaa painetta oikeusjärjestelmälle. Kyllähän kaikkien uhrien tulisi saada korvausta ja jos nämä kanteet yhdistetään, niin tämähän auttaisi kaikkia. Mitä Portugalin tulee, sanoisin herra de Pykille, että Portugalin järjestelmä on mielestämme, meidän mielestämme yksi Euroopan parhaita järjestelmiä. Se on erittäin toimiva, erittäin reilu. Se ei ole johtanut yhteenkään konkurssiin. Se on ollut jo käytössä useita vuosikymmeniä ja tapauksia on äh, jatkuvasti, mutta ei mitään valtavia määriä. Tämä on erittäin hyvä järjestelmä. Ja sitten Schwabin kysymykseen, entä jos vahinko on pieni eikä kuluttaja pysty osoittamaan, todistamaan, että on kärsinyt vahinkoa, niin Portugalissa oli tällainen televiestintätapaus. Ihmisiltä oli äh, laskutettu ylimääräistä puheluista. Ihmisten on hyvin vaikea todistaa muutakaan. Ja oikeus tuomioistuin päätti, että kaikilla tuon puhelinyhtiön asiakkailla oli ilmaiset äh, puhelut muutaman viikonlopun ajan. Eli tämä on hyvin ta tehokas tapa yhdistää näitä ja antaa yhteisiä korvauksia ilman, että täytyy joka ikistä tapausta käydä yksittäin läpi. Ja kun puhutaan yksittäisistä uhreista ja niiden määrästä ja kärsimästä vahingosta, niin meillä tulisi olla mahdollisuus tällaiseen globaalin kompensaation, eikä tätä tulisi eh, pistää valtion budjettiin niin kuin Schwab ehdotti, koska sittenhän olisi riskinä, että sillä rahalla esimerkiksi autettaisiin pankkeja sitten, kun ne ovat ongelmissa, ja tämä nyt ei tosiaankaan voi olla tarkoituksena, mutta voitaisiin perustaa tällainen rahasto, josta sitten eh, rahoitettaisiin tulevaisuudessa näitä ryhmäkanteita. Esimerkiksi sitten Unkarin tapaus. No tämä ei ole kilpailutapaus, mutta tämä on todella erinomainen esimerkki tällaisesta kollektiivisesta vahingosta – ja tapahtunut maassa, jossa kollektiivista ryhmäkannemenettelyä ei ole käytettävissä. Ja me katsomme, että näiden uhrien tulisi voida mennä oikeuteen yhtenä ryhmänä. Kiitos. Kiitos Rova Goyens komissaarille. Annan nyt puheenvuoron sitten. Ehkä professori voisi jälkeen vastata ja sitten tämän kuulemisen lopuksi voitte puhua. one one. Kiitos. Ihan vain yksi pikainen vastaus vielä professori Hodgesin ajatuksiin siitä, mitä tulee kilpailupääosaston asenteeseen. Kyseessä ei ole siis kilpailupääosasto, vaan komission asenne, siis komissaari Redingin tulkinta, ihan normaali tulkinta perustamissopimuksista. Mielestäni tosiaan on tärkeää luoda oikeanlainen kytkentä kilpailulainsäädännön julkisen täytäntöön välille ja sitten näiden yksityisten riita-asioiden välille. E, kuinka siis tähän voidaan yhdistää nämä yksityiset kanteet, oli sitten kyseessä yksittäiset tai ryhmäkanteet. Eli täytyisi luoda jonkinlainen kytkentä. Se ei ole tietenkään helppo kysymys, vaan kaikki panostukset tähän keskusteluun kollektiivisen oikeussuojakeinoista keinoista ja kaikkeen tähän, mikä liittyy tähän kysymykseen julkiseen ja yksityisen täytäntöpanoon, niin kaikki panostukset ovat todella tervetulleita ja tietysti akateemikkojen, sidosryhmien kaikkien näkemykset ovat tervetulleita. Minun kantani ja Euroopan komission kanta on se, että se, että tunnustetaan tämä valtava haaste, eli kuinka siis varmistetaan kilpailu ja kilpailun rajoitusten johdosta sitten myöskin oikeussuojan saatavuus ja se, että uhrit voivat saada vahingonkorvauksia, niin tämä kysymys ei voi olla sellainen, että sillä heikennetään julkista kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa. Ei sillä voida heikentää kilpailulainsäädäntöä eikä kartellien vastaisia toimia tai komission mahdollisuuksia saada tietoa. tämä komissio tarvitsee omia tutkimuksia varten niin, että voimme sitten tehdä mahdollisimman järkeviä päätöksiä. Ja tarkoitushan ei ole pelkästään rangaista rikkomuksista, vaan myös pelotella niitä, joita sääntöjen rikkominen houkuttelee. Tämäkin on tar- todella tärkeää, kun moottoriteillä ajelee autolla ja nopeusrajoitus on 120 km tunnissa, niin silloinhan tietysti pelottimena on se, että julkinen eh, nopeusrajoitusten valvonta toimii. Tietysti voidaan maksaa vaikka minkälaisia vahingonkorvauksia, jos onnettomuus sitten tapahtuu ja vakuutusyhtiöt ja onnettomuuden uhrit eh, hoitavat tämän, mutta myös tämä julkisen valvonnan pelotin on hyvin tärkeää. No sitten vaihtoehtoinen riitojenratkaisu, niin kyllähän minä sitä kannatan, mutta en ymmärrä sitä, että jotkut sanovat, että vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu ei tarkoita sitten oikeuden menemistä, ei, vaan se, että vaihteen riitojen ratkaisu yhdessä oikeusteitse saatavan oikeussuojan kanssa on oikea ja tehokas tapa. Merci. Kiitos paljon, hyvä komissaari. Kiitos kaikille esitelmöitsijöille, kun te olette selkeyttäneet meille tätä tärkeää kysymystä. Andreas Schwab oli vielä enem, antoi vielä enemmän valaistusta tähän asiaan, joten näin ollen tämä parlamentti voi sopivan ajankohtana tehdä päätöksiä, joita en sanoisi niin kuin Rova Lulling ähm, sanoi, vaan sanon, että ne ovat hyviä päätöksiä, mutta pidättäytyn käyttämästä samoja termejä kuin Rova Lulling. No niin, pieni muistutus päivämääristä. Tarkistusten määräaika on 26. syyskuuta kello 17. Ensimmäiset keskustelut suullisista tarkistuksista käydään 11. marraskuuta äänestys tässä valiokunnassa, anteeksi 17. lokakuuta ja täysistunnossa äänestys joulukuussa Strasbourgissa. Kiitos paljon. Ja nyt me jatkamme meidän valiokuntamme normaalia työskentelyä. Tämä näyttää siltä, että Andreas Schwab on todella tämän päivän tähtiesiintyjä. Hän puhui näistä kartelleista, mutta hän on hän on nyt tässä kartelisoimassa vähän kaikkia asiakirjoja, joten eihän komissaari nyt voisi täältä lähteä, koska se kuuluu hänen toimialaansa. Mutta jatkamme kuitenkin työskentelyä ohjelman mukaan. Ensiksi nyt me käsittelemme tätä EUn kilpailupolitiikkaa koskevaa vuosikertomusta, eli esittelijä on Andreas Schwab. Annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Ole hyvä. No, Kiitos ystävällistä sanoista puheenjohtaja Parahin äh, Jean-Paul voin vakuuttaa, että tämän äh, vuosikertomuksen vastaanottotiedotusvälineissä, mitä tulee kilpailupolitiikkaan 2010 äh, ei ehkä tämä kiinnostus tiedotusvälineissä ole yhtä suurta kuin esimerkiksi Sixpackiin liittyviin ehdotuksiin. Joten kiitos kehuista, mutta eipä tämä nyt näytä muita kovin paljon kiinnostavan. Tämä on jo 40 tällainen kertomus. Ja komission jäsen Almunia totesi, että tavallisestihan tämä tästä päätettäisiin vasta ensi vuonna. Parlamentin päätöksellähän ei ole sitovaa vaikutusta ja usein sen ja komission lopullisen päätöksen välillä on jopa kaksi vuotta. Näin ollen me varjoesittelijöiden kanssa katsoimme, että meidän täytyy reagoida nopeasti, välittömästi komission kertomukseen. Tässä on kolme alaa. Yhtäältä valtion tukien valvonta komission taholta, sitten toisaalta kartellioikeus ja kolmanneksi kilpailuvuoropuhelu Euroopan komission kanssa. Mitä tulee valtion tukien valvontaan odotettavissa onkin, että komission kertomuksen painopisteenä on pankkialan valtion tukien valvonta ollut suuressa roolissa viime vuosina ja me olemme pitäneet hyvin tervetulleena sitä, että komissio on ilmoittanut, että tällaiset pelastus pelastustoimia ja tukitoimia varten saadaan aikaan yhteiset suuntaviivat niin, että kuluttajat voivat luottaa siihen, kansalaiset voivat luottaa siihen, että pankkituella pyritään todella siihen, että pankeista tulee toimivia niin, että ne voivat jälleen luotottaa erityisesti pk-yrityksiä. Että tämä luototus ei vaarannu. Sitten tämä väliaikainen malli, joka todella nyt on voimassa, valtion tukien suhteen se on kriisiaikoina äärimmäisen tärkeä, kyllä, mutta emme kuitenkaan halua, että sitä valvomatta ja rajoituksetta pidetään voimassa, joten täytyy katsoa, missä vaiheessa nämä määräaikaistoimet voidaan sitten ja valtion tuet voidaan päättää tuet pankkialalle ja muille aloille. Mitä sitten tulee tähän kartelli oikeuteen, niin juuri kollektiiviset oikeussuoja keinot liittyvät tähän ja tästä jo kaikki olennainen sanottiinkin aiemmin tänään. En sano tästä sen enempää, mutta palaan vielä siihen, mitä professori Hodge totesi, koska hän viittasi siihen, että tällainen julkinen lain täytäntöönpano ensimmäisenä pilarina ja sitten kolmantena pilarina on no, todella oikeudenkäynnit, joissa vahingonkorvausta voidaan vaatia, mutta tässä keskeltä puuttuu ikään kuin toinen pilari, joka antaisi kuluttajille ja vahinkoa kärsineille yrityksille kevyen, äh, nopeasti toimivan äh, mallin ja mahdollisuuden saada korvauksia. Ja minä olen itse asiassa tähän viitannut äh, vuosikertomuskysymyksessäkin ja komissiolle tässä puhutaan, että kun puhutaan pelottimista, niin kartelliin osallistuneet yritykset voivat etsiä vahingon kärsineet ja tarjota näille sopimusta. Ja tämä olisi mielestäni paljon tehokkaampi ja myös edullisempi tapa kuin Almunian äskeinen ehdotus, se, että käydään läpi pitkällinen oikeusprosessi. Tämä olisi mielestäni hyvin tärkeä kysymys. Ja sitten tässä mietintöluonnoksessa ehdotamme, että asetus 1 2003 ää, saisi tarkennuksen näiden rangaistusten äh, suhteen. Ja meillä on muitakin ehdotuksia, joita olemme tehneet yksi 2003 asetuksesta sen muuttamisen suhteen, erityisesti siinä kysymyksessä, että kun tässä talouskriisissä nyt yhä useammat yritykset ovat todenneet, että ne eivät pysty maksamaan komission langettamaa rangaistusta, komission langettamaa sakkoa ja ovat siksi tarvinneet sakon alennus tukea. Ja todella siis tässä Äh, tässä mm, äh, talouskriisin aikoina tämä maksukyvyttömyyskysymys täytyy kyllä pitää esillä. Sitten kansainvälinen yhteistyö alalla, hyvät naiset ja herrat, komissio on, äh, en tiedä onko komissio ottanut tätä tarpeeksi vakavasti. Siis esimerkiksi Yhdysvalloissa voidaan langettaa meihin kohdistuvia sakkoja ja päinvastoin. Ja Komissio on myös Kiinan kanssa käymässä asiasta tärkeää vuoropuhelua ja itse eh, Sveitsin naapurista tulevana olen hyvin iloinen siitä, että Sveitsi on myös tässä vuoropuhelussa mukana. Sillä edelleen on niin, että Euroopan kartellioikeutta sovelletaan Sveitsissä vain rajoitetusti, koska siellä tutkimuspyynnöt eh, eh, eivät toteudu yhtä nopeasti ja ongelmitta kuin EUn jäsenvaltioissa, kun komissio näitä tutkimuksia tarvitsee. Ja tämä saattaa aiheuttaa eh, Sveitsissä eh, oleville yrityksille kilpailuetua. Tämän lisäksi sitten energia-alalla Energia 2020 aloitteen vuoksi eh, komissio on ollut aktiivinen ja No niin, puheenjohtaja. Sitten vielä tämä kilpailua koskeva vuoropuhelu. Almunia ja kilpailupääosasto ovat tätä vuoropuhelua käyneet erittäin rakentavasti. Itse kuulun koordinaattorien tai kuuluin tähän koordinaattorien kilpailutyöryhmään. Olen saanut kunnian olla puheenjohtajana. Olemme käyneet keskusteluja muun muassa kilpailukomissaarien kanssa, kuten viime viikolla juuri Almunian kanssa. Ja tämä vuoropuhelumme komission kanssa on ollut aivan erinomaista, mutta ehkä se olisi vieläkin tavoite hakuisempaa, jos voisimme todella tehdä joitain muutosesityksiä tähän kilpailpolitiikka-raporttiin. Ja kaikkein tärkeimmät kysymykset voisivat ehkä olla sellaisia, joista komission kanssa tekisimme yhteistyötä jo alun alkaen, vaikkakin parlamentissa tiedämme, ja katson tässä kollega Sofi Intfelttiä, jos todella otamme huomioon ja muistamme tietenkin jatkuvasti sen, että me kilpailualalla ole lakia säätävä elin. Puheenjohtaja, tässä nyt varmaankin ne tärkeät asiat, joita tähän mietintöön liittyy ja nyt jännityksellä odotan, mitä kollegat haluavat sanoa. Kiitän yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa, se on ollut aivan erinomaista. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Minä näen, että on ainakin yksi varjoesittelijä, Sofi, joka haluaa käyttää puheenvuoron. Eli hän on ensimmäinen uhri. Ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, ilmoittautukoot ja annan sitten välittömästi rouva Swinburne on seuraava puhuja. Kiitoksia. Voin puhua hyvin lyhyesti, varsinkin koska ikävä kyllä tulin niin myöhässä tänne, etten äh, kuullut tuota aamupäivän kuulemista, koska minä olin kolme tuntia ruuhkassa, koska itse asiassa ilmeisesti roskaaton kuljettajat olivat lakkoilemassa. Sofi, voin vakuuttaa teille, että olet ainut, joka kärsi tästä. Tänä aamuna oli suunnattomia ruuhkia kaupungilla. Ähm. Niinpä vissiin. No, en siis puhu hirveästi tästä, mutta siis hyvin voimakkaasti tuemme tätä Schwabin loistavaa mietintöä. Me olemme olleet vuorotellen esittelynä ja varjoesittelynä viime aikoina niin, että olemme tehneet yhteistyötä jo monen vuoden ajan tämän aiheen tiimoilta ja olemme päässeet hyvin pitkälti yhteisymmärrykseen monista kysymyksistä. Niin, että jos me jätämme sitten jotain tarkistuksia, niin ne ovat vain pikkulisäyksiä, eivätkä mitään ihmeempiä muutoksia. Ihan yksi huomio vain viimeiseen esille ottamaan asiaan siitä, mitä tulee tosiaan parlamentin rooliin. Kyllä, me tietysti tiedämme, me tässä yhteispäätösmenettelyn päätösmenettelyn lainsäätäjiä mutta jos ajatellaan tällaista poliittista komission uskottavuutta hyvän yhteistyön kannalta, niin se varmasti hyödyttää tässä kaikkia. Eikä se ole sellainen asia, mikä nyt on mitenkään vallankumouksellista ja uutta. Mutta varmasti voidaan jollakin tapaa tässä muodollistaa tätä yhteydenpitoa, mitä meillä on komissaari Almunian kanssa – Mutta on ihan hyvä, että näistä vuotuisista kertomuksista saadaan enemmän palautetta, että on sellaisia prosesseja, joiden myötä voidaan käydä todellista vuoropuhelua komission kanssa ja saadaan komissiosta vastauksia. Madam. Kiitos, Rouva Swinburne. Mr Gauzes, my shadow is on his way from the conference of presidents. I've just... Kiitos. Varjoesittelijä on puheenjohtajakokouksessa ja ehkä, jos voitaisiin odotella, tähän tulee ihan muutaman minuutin kuluttua. No niin, jos Elisa haluaa puhua sillä välillä. Merci, monsieur Gazes. Um, euh, je dois intervenir. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä puhun tässä SDR-varjoesittelijän nimissä. Haluaisin myös puhua myös äh, edustajan nimissä. Peter Skinner on varjoesittelijämme. Hän ei pääse paikalle. Hän äh, viime viikolla jo totesi, että on hyvin tyytyväinen herra Schwabin tekemään työhön ja millään jatkaa yhteistyötä kanssanne. Hän halusi korostaa kahta kohtaa, joihin tulisi ehkä vielä paneutua. Toinen näistä asioista sen jo otittekin esiin ja hoiditte, nimittäin se, että että valvotaan pankkialan valtion tukia, tarkastellaan näitä. Tässä tarvitaan kyllä tässä uudessa taloussääntelyilmapiirissä uusia sääntöjä ja todella myös lainsäädännössä tässä täytyisi olla valppaana. Ja sitten juuri kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa meillä on välineitä, jotka Peter katsoo, että ne kilpailupääosaston äh, syvällisempää tarkastelua vielä ansaitsisivat. Juuri erityisesti tämä äh, pelot pelotusvaikutus äh, ja erilaiset äh, ilmiantajat kartellialalla ja Peter katsoo, että näitä tulisi vielä katsoa ja ottaa huomioon äh, kilpailupääosaston ehdotuksissa. Hän kiittää sinua ja korostaa, että olet, on valmis tekemään läheistä yhteistyötä kanssasi. Ja nyt puhun omissa nimissäni jäsenenä ja haluaisin korostaa, että että juuri pankkialaa täytyy tarkastella. Kyllä tulee olemaan hyvin vaikeaa eh, mitä tulee tähän harmonisoittiin kontrolliin, mitä tulee valtion tukiin, jos eh, eh, ajatellaan nyt tätä rajat ylittävää pankkien vaikeaa tilannetta. Mehän odotamme komissiolta lakitekstiä, mutta katson, että kyllä meidän täytyisi sanoa jotain, joka osoittaa, että poliittista tahtoa on todella toimia kaatuvien pankkien puolesta. Muuten tästä ei päästä koskaan kuiville tästä jatkuvasta hallitusten ja pankkien yhteydestä. Eli meidän täytyisi pyytää ehkä komissiolta eurooppalaista lainsäädäntöä ja sitten toinen asia, jonka halusin nostaa esiin, ovat luottoluokituslaitokset. Kun ajatellaan markkinoiden kilpailua tällä alalla, siis luottoluokituslaitokset ovat aivan selvästi täysin vailla kilpailua. Ja ehkä tarvittaisiin eurooppalaisia luottoluokituslaitoksia, tai tätä on pyydetty, mutta en tiedä. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne kollegat, jos pyydettäisiin komissiolta jonkinnäköistä tutkimusta näiltä luottoluokitusmarkkinoilta, joiden merkitys kasvaa kasvamistaan. Ja kolme yritystä pitää koko markkinoita käsissään luottoluokitusten suhteen. Tämä on kysymys, jonka haluaisin teille, hyvät naiset ja herrat, esittää. Mutta en voinut jättää tätä huomioimatta, kun tässä nyt kilpailumietinnöstä puhutaan. Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja Lamberts on tullut paikalle, hän on varjasittelijä ja hän haluaa käyttää puheenvuoron. En ole ihan varma, toivooko hän vai toivonko minä, mutta ilmeisesti täällä kuitenkin pitää joskus toistaa toistamisen jotain asioita. Ja olen ollut kaksi vuotta tässä valiokunnassa, olin vähän jo väsynyt ollakseni ihan rehellinen tulee, tämä tulee, tämä vielä pahenee jään myötä. Tulen sen sinulle takamaan. Eli minun ei pitäisi asettautua uudestaan ehdolle, niin kuin yrität tässä vihjata. Uh, no tosiaan, en oikein tiedä mikä tässä on koko homman tarkoitus. voin tässä toistaa muutaman asian ja sitten kommentoida sitä, mitä Elisa sanoi. Tietenkin tässä nyt on talouselämän ja erityisesti pankkisektorin kriisi käynnissä ja pankit ovat heikossa tilassa ja tarvitsevat vakuuksia valtiolta. Tässä pari seikkaa. Ensinnäkin tosiaan tämä erityinen järjestely valtion tukia varten pankeille niin, että sitä laajennettaisiin niin käyttäisimme tätä mietintöstä varten, että komissio olisi tiukempi näiden ehtojen osalta, milloin valtiotukia saa käyttää, niin että pankkien heikkoa asemaa käytettäisiin hyväksi sen takia, että ne tekisivät ja hoitaisivat sitä perustehtäväänsä, palaisivat sen pariin. Eli siis periaatteessa siis huolehtivat talletusten keräämisestä ja reaalitalouden luotottamisesta. Ja uskomme, että tässä on vielä tosiaan parantamisen varaa myös kilpailupääosastolla. Ja sitten toisekseen huolimatta siitä, että olemme tämän jo monta kertaa sanoneet, niin Euroopan keskuspankin tuet pankkisektorille, no me emme sitä sinänsä tietenkään kyseenalaista, koska tällä hetkellä Euroopan keskuspankki on aika elin, joka pystyy jollakin tapaa vakauttamaan rahoitussektoria, mutta kuitenkin tiedämme, että tämä saattaa vääristää markkinoita. Ja Vaikkakaan emme suoraan päättä väitä, että tarvittaisiin lyhyen aikavälin toimenpiteitä Euroopan keskuspankilta, niin kuitenkin pitäisi varmasti tarkastella ihan kunnolla sitä, että tekeekö se nyt oikeastaan sitä, mitä sen pitää, ja eikö se oikeastaan vinouta markkinoita, kun se tukee näitä vinoutuneita rahoituslaitoksia hyvin hoidettujen rahoituslaitosten kustannuksella – jotka eivät sitten käytä tätä Euroopan keskuspankin mekanismia hyväkseen. Ja tiedämme, että on muutamia pankkeja katsota niin suuntaan, koska suurin osa pankkeista, joita koidetaan hyvin, niin ovat itse asiassa pieniä flaamilaisia pankkeja, jotka siis hoitavat tehtävänsä kunnolla ja vastuullisesti, eivätkä ole koskaan joutuneet menemään Euroopan keskuspankin pakeille, koska ne on hoidettu hyvin. Ja sitten, jos isot kilpailijat saavatkin sitten Euroopan keskuspankilta loputtomasti kassavirtaa periaatteessa ilmaiseksi, niin sehän asettaa nämä pikkupankit sitten kilpailuasemaltaan huonompaan asempaan, tä, asemaan. Tästä me emme oikein tykkää ja haluaisimme ainakin pyytää pääosastoa tutkimaan tätä tilannetta, hankkimaan faktoja ja analysoimaan sitä, että mitä markkinoilla oikein tapahtuu. Niin, ettei siis keskuspankkia estetä toimimasta, mutta ainakin siis, että dokumentoitaisiin tätä tilannetta niin, että jonain päivänä sitten ö, saadaan tästä sitten tilille, paitsi keskuspankki, nyt myös isot rahoituslaitokset. Sitten kolmanneksi vielä. Ehkä voisimme tiedustella kilpailupääosastoa katsomaan, onko mahdollisesti manipuloitu pankkien välisiä markkinakorkoja että eikö itse asiassa se, mitä siellä nyt tapahtuu pankkien välillä, niin eikö tässä mahdollisesti ole todella isot toimijat jotenkin manipuloineet korkotasoja tai jollakin tapaa ainakin yrittäneet vaikuttaa hintojen asettelun markkinoilla. Eli katsomme, että komission pitäisi tähän perehtyä. Ja sitten lopuksi vielä, ehkä tässä nyt vähän toistan jo sitä, mitä aikaisempina vuosina on tarkistuksien myötä ehdotettu, mutta uskomme siis, että enemmänkin voitaisiin tehdä. Ja tietysti energia-ala on yksi sellainen, joka osalta pitää olla varsin selvä salainen sen su- suhteen, että pitäisi tarkastella mahdollisia olikopoleja. Meillä on Belgiassa erittäin ikävä tilanne, kun meillä yksi toimija hoitaa 85 prosenttia markkinoista. Ja emme ole päättäneet energia-alaa yksityistää, sen takia, että syntyisi yksityinen monopoli. Mehän haluaisimme saada kilpailut markkinat ja sitä ei ole nyt saatu energia-alalla. Eli tältä osin varmasti pitäisi tehdä vielä paljon enemmän. Sitten tämä kysymys IT-alasta ja tällaisesta keskuksesta, joka edistäisi kilpailua. Ja vähittäisessä tukkukaupan osalta, niin mm, kiinnitämme tähän edelleen huomiota. Nähdemme, näemme, että tässä on isoja toimijoita sekä hyödykemarkkinoilla että sitten tukkumyynnissä. Ja tämä ei kyllä todellakaan näytä siltä, että markkinat olisivat tältä osin kovinkaan terveet. Pikkutoimijat ovat ihan puun ja kuoren välissä hyödykemarkkinoilla, kuluttajahyödykemarkkinoilla – myyjiin nähden. Ja sitten usein myös, myös kuluttajat ja sitten vähittäismyyjät ovat myöskin hankalassa tilanteessa. Eli tällainen PK-yritys lähestymistapa olisi tässä tärkein ja, e, tärkeä ja voitaisiin tehdä enemmän. Ja pyytäisimme myöskin tutkimusta komissiolta. Ja komissio aina sanoo, että no, jo, vaikka aiemmekin tehdä jotain tutkimusta, niin emme siitä nyt hirveästi huutele. No nyt on kuitenkin mennyt jo kaksi vuotta mennyt, että olisi kiva, että tällainen hyvä uutinen nyt tulisi. No ehkä jotain on tapahtumassakin, mutta emme ole siitä tietoisia. No sitten jätämme tästä tarkistuksia kyllä vielä, mutta suoraan sanoen, niin en tiedä, että johtaako tämä oikeastaan mihinkään. Merci. Eh. Kiitos, kiitos. Philip Herra Epping. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella herra Schwabia hänen tekemästään työstä. Tuen useimpia hänen ehdotuksiaan tässä mietintöluonnoksessa. Aion tehdä joku sen tarkistuksen kuitenkin tehdäkseni mietintöluonnoksesta vieläkin paremman. Tässä puheenvuorossani nyt kaksi asiaa. Ensinnäkin äh, yksi myönteinen ja toinen äh, vähemmän myönteinen vähemmän myönteinen liittyy valtion tukiin. Puheenjohtaja kun tässä nyt on äh, tällainen äh, juhlavuosi, niin muistuttaisin, että äh, EUn kilpailupolitiikan kulmakivi on ollut aina henkilöiden, tavaroiden, pääomien ja työvoiman vapaa liikkuvuus ja tämähän tukee tietenkin kilpailua. Ja kun kilpailupolitiikkaa ajetaan, niin komissio on käyttänyt talousanalyysejä entistä enemmän ja toivon, että se tekee näin jatkossakin. Tämä on erittäin myönteistä. Kun IMF soitti hälytyskelloja vastikään, erityisesti IMFn vastanimitetty puheenjohtaja näistä huonoista eurooppalaisista pankeista, niin EU-viranomaiset e nopeasti meille vakuuttelivat, että kaikki on kunnossa, mutta kaksi päivää sitten samaisten EU-viranomaisten mukaan ja tuolloin he totesivat, että EU-pankkien tilanne oli erittäin hyvä, mutta kaksi päivää sitten meille todettiin, että niiden yhdeksän, jotka eivät läpäisseet stressitestiä, lisäksi on muitakin pankkeja, jotka tarvitsevat lisärahoitusta. Ja nyt äh, tilanne on siis äh, tällainen. Ja nyt on luvattu, että, että vuoden 2008 jälkeen alkanut pankkien äh, tukeminen saa jatkua vuoden 2011 jälkeenkin. Euroopan parlamentti on ollut huolissaan tällaisista toimista, joiden on tarkoitus olla määräaikaisia, mutta vaikuttaa siltä, että eivät ne niin määräaikaisia olekaan. Ja tämän lisäksi parlamentti katsoo, että tällaisia määräaikaisia toimia täytyy todella tarkastella, eikä voida hyväksyä mitään automaattisia jatkoja. Kun puhutaan valtion tuesta, niin senhän on tarkoitus olla väliaikaista eikä mitään jatkuvaa. Kiitos. Tässä on tämmöistä määräaikaisuutta, joka kestää joskus kauan. Edustaja Schwab, loppusanat, olkaa hyvä. Si, Tällä kertaa minä tarvitsen, koska mehän olemme tässä, tässä niin kuin perheen puitteissa. Ehkä käännän englanniksi. Ja en ole samaa mieltä Filip sinun kanssa siitä mielestä, että tämä on jo ihan tylsää. Ei, vaan joka vuosi eh, käydään läpi tämä sama kertomus ja sanotaan, että pitää tehdä lisää. Ja tämä on tietysti sellainen syy, että komissio suoraan heittää sen mappi ööhön, koska jos sanotaan, että pitää tehdä lisää, niin se ei ole tarpeeksi tarkkaa. No, tämä on itse asiassa vähän omakin syymme, eli kyllä me voimme tehdä enemmän, jos haluamme, ja minä itse uskon, että me voimme kyllä todellakin tehdä tästä parempaa työtä. Ja jos tosiaan ajatellaan sitä, että missä kohtaa komissaari Almonen näki ison ongelman professori Hodgesin kritiikin osalta, niin kukaan ei sitä ottanut esille, koska Eh, tässä kertomuksessa sanotaan, että komission pitäisi helpottaa sitä, että kuluttajat saavat vahingonkorvauksia ensin vaihtoehtoisen riitojenratkaisumekanismin kautta, ennen kuin annetaan sakkoja. Ja Almunia vastusti tätä ja professori sitten taas sitä kannatti. Ja kukaan ei tähän sitten puuttunut. No mutta tässä kohtaa kilpailupolitiikan osalta meillä on paljon kommentteja ja olen kiinnostunut siitä, koska Tietysti tämä on ongelmallinen ala, enkä minä mitenkään sitä aliarvioi, mutta toisaalta sitten jos vaan syrjätään tämä, lykätään syrjään sen takia ja sanotaan, että tällä ja tällä, tällä alalla pitäisi tehdä enemmän, niin se olisi ikävä. Jos niin siis panemme tähän vaikka, että keskuspankki vääristää markkinoita, koska se antaa isolle paikalle tukia, niin voimme tehdä niin, mutta sitten pitäisi koordinaattoreita laatimaan vielä omaloitteinen mietintökin siitä niin, että voitaisiin syventää tätä aihetta, koska jos tämä vaan mainitaan näin ja sitten siirrytään seuraavaan mietintöön, niin se ei ole kovinkaan hyödyllistä. Sama koskee pankkien välisiä korkoja. Jos se vain mainitaan tässä ihan lyhykäisesti ja sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen, niin ei siitäkään ole hirveästi hyötyä. Sitten olisin kiitonut kaikista kiistanalaisistakin ja rakentavista ehdotuksista, mutta ehdottaisin, että kartelliala tässä kertomuksessa on myös tärkeä osio. Ja meidän pitäisi varmasti keskustella vielä ennen viimeistelyä siitä, että miten itse asiassa kollektiivisia oikeussuojakeinoja voitaisiin helpottaa sellaisella välineellä, jota komissio ehdottaa niille, jotka ovat olleet kartellissa mukana niin, että ensin maksettaisiin vahingonkorvaukset uhreille, kartelin uhreille ja sitten sitten sakosta päätettäisiin aivan prosessin loppuvaiheessa. Voitaisiin kysyä, että minkälaisia pelottimia komissio tässä näkisi ja, ja miten joustavia nämä välineet ja mekanismit ovat. No emme ehkä tätä lainsäädännöllisesti saa aikaan, mutta voisimme kuitenkin poliittisesti saada tässä aikaa keskustelua. Ja sitten vielä kaikki nämä muut asiat, joita tässä on otettu esille. Niin tosiaan suhtaudun avoimesti ja olen kovin kiitollinen kommenteistanne. Ja mitä Sofi sitten sanoi siitä, että pyydettäisiin lisää yhteistyötä komission kanssa, niin sinähän olet maininnut kerran tämän toimijoiden välisen sopimuksen, että haluaisit sen tänne. No minun mielestäni olet edelleenkin aika kaukana tästä, ei sen takia tämä on parlamentin ongelma, vaan siksi, että tässä tarvittaisiin nyt konkreettinen ehdotus, että mitä me voisimme tehdä ja mitä me voimme odottaa, koska normaalisti me saamme kaikki tiedot komissiolta, mutta joskus se sitten eh, hukkuu muiden asiakirjojen joukkoon. Mutta eh, jos sinulla olisi hyvä ehdotus tästä, niin voisimme miettiä sitä. Tämä oli hyvä keskustelu ja en eh, minä ole ollenkaan kyllästynyt tähän, koska jos me vähän muutamme tätä rakennetta, niin voimme tehdä tästä huomattavasti paremmin te voitte varmasti auttaa. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Haluatko jotkut vielä käyttää vastausoikeutta? Voin sen myöntää. No ei, kyllä tämä sopii kummallekin. No niin, me olemme vähän etuajassa, koska me ajattelimme käsitellä seuraavaa vasta kello 11.30, mutta esittely oli paikalla, joten en voi kiihdyttää vauhtia sen enempää. Äänestämme 11.45. Keskeytän istunnon 11.30 asti. 11.30 jatkamme. Ah, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Minä unohdin erään asian. Tarkistusten jättämisen määräaika 30. syyskuuta kello 17. Keskustelu tarkistusta 17. lokakuuta, äänestys tässä valiokunnassa 22. marraskuuta ja täysistuntoäänestys joulukuussa kakkostäysistunnossa. Keskeytämme istunnon, jatkamme 11.30. Kiitos.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

Hyvät kollegat, nyt jatkamme istuntoa. Pyydän anteeksi etukäteen. Minä luulin, että enää olisi tämän loppuosan puheenjohtajana. Luulin, että Astrid hoitaa tehtävän. Minä olin jo aivan rennon, rentona tuossa, mutta nyt tämä shokki meni ohi, niin jatketaan työ, työskentelyä. Meillä olisi vielä pieni keskustelu käytävänä urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta mietinnöstä, jonka on valmistellut Bukhard Baltz. Hän on tällä hetkellä, on ollut Washingtonissa, joten annan puheenvuoron Sari Essayahille, joka hoitaa tämän tehtävän. Hän antanee joitakin kommentteja tästä Bukan Baltsin mietinnöstä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. I just tried to be as brief. Kiitoksia. Koitan puhua mahdollisimman lyhyesti. Herra Baltz haluaisi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat täydentäneet tätä mietintöä ja myös lausunnot hyvin vaikuttavat tähän mietintöön. Haluaisin vain korostaa, että nämä suulliset tarkistukset, joita nyt on äänestyslistassa, niin niitä on neljä. Ja 8.20 niin ovat sellaisia, että siinä on vain parempi sanamuotoehdotus. Ja asian puolesta mikään ei muutu, joten toivottavasti voimme nuo hyväksyä. Sitten myös tarkistukset 9 ja 17, niin niissä vain on todettu se, että muutamat, muutamissa jäsenvaltiossa on uhkapelien monopoli. Ja näissä tämä tukee itse asiassa urheilua ja yhdeksäisessä niin ei mitenkään siis kiistetä urheilu- tai kilpailuorganisaatioiden mahdollista saada korvasta. Mutta sitten taas äh, valtionmonopolissa tämä tapahtuu vähän toisella tapaa. Eli periaatteessa asia ei ole mitenkään muuttunut. On pieniä muutoksia sanamuodossa ja toivottavasti voisimme hyväksyä nämä suulliset tarkistukset. Kiitos. Kiitos Rova ja Onko kommentteja tämän puheenvuoron jälkeen? Ei näytä siltä, en näe ainakaan. Odotanko, että kello on 11.45? Ei, vai? Vai voimme välittömästi ryhtyä äänestämään tästä urheilumietinnöstä? Pyydän, että juuri olisi mahdollisimman lempeä, erityisesti äh, kaikkia muita, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun minä ryhdyn tämän kaltaiseen harjoitukseen. Eli tästä Baltsin mietinnöstä numero, tarkistus numero yksi puolesta hyväksytty. Tarkistus kaksi, joka on yhteen sopiva ensimmäisen kanssa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Alkuperäisteksti, kappale yksi puolesta. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Hyväksytty. Sen jälkeen suullinen tarkistus, no, tarkistuksen kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kohta 2a, suullinen tarkistus, 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 19. Anteeksi, anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Minä hyppäsin yhden sivun yli. Minä vähän kiihdytin liikaa, mutta tässä oli kaksi sivua liimattuna yhteen. Otetaan vähän takapakkia perutetaan. En siis ollutkaan niin hyvä. Eli olemme siis ylä, yhä toisella sivulla. Kappaleessa kolme, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus numero kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista, Tarkistus yksitoista puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 14 on yhteensopiva puolesta, vastaan hyväksytty. 16, joka on yhteensopiva puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään kokonaisuudessaan blokkina koko lopusta, niinkö kysyy puheenjohtaja. Eikö kukaan vastusta tätä, eli lähtien kappalista 7, suullinen tarkoitus numero 17, aina numeroon 20 viisi puolesta vastaan tyhjä Tästä pitäisi antaa ihan olympiamitali tästä suorituksesta. Ja sitten koko tekstistä äänestämme näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää näin vastustavia ääniä, joten teksti on hyväksytty yksimielisesti. Hienoa onnittelut eh, herra Burkhard Baltsille. Sen jälkeen siirrymme äänestämään edustaja Kasan mietinnöstä, jossa puhutaan ALVn tulevaisuudesta. Yritän tässä nyt erittää nämä sivut toisistaan, ettei käy niin kuin äsken vähän pieni kömmähdys. Aloitamme Otsikko, alaotsikko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaik, seuraavat raukeavat. Tulemme numeron 12 puolesta. Siihen on esittelijän suullinen tarkistus, siis tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Minä olen ihan totta, että minä nyt oikein pysty katsomaan kaikkia yhtä aikaa, EPPn ja muita, muita tekstejä. Sen jälkeen tulee tarkistus 13, joka on yhteensä 12 kanssa puolesta vastaan tyhjää. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kappale 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kappale 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Vastaan, onko? Vastaan. No. Hyväksytty, sanoo puheenjohtaja. Kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero neljä. Liikennevaliokunnan lausunto puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, yhteen sopiva. Eli, eli 16. Imkolta lausunto puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10. Liikenteeltä lausunto puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, hylätty. Hylätty. 27 puolesta vastaan Anteeksi, 24 sanoo puheenjohtaja. Minun pitää nyt tässä vielä yksi äänestyskausi saada minulle, että selviän hyvin puolesta vastaan. Hyväksytty vaikuttaa siltä, liberaalit äänestivät puolesta. Ei, no tarkistamme. Ottakaapa kortit esille, tarkistetaan koneellisesti. Jospa itsekin ensin löytäisin korttini. No niin. Numerosta 24 äänestämme nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 13 vastaan hyväksytty. 25 on yhteen sopiva edellisen 24 kanssa, anteeksi. Minusta tuntuu, että tästä tarkistuksesta neljä oli sama tulos. Sinä sanot, että se on hyväksytty. Voisin, voisimmeko sen ö, tarkistaa? No ihan hyvä huomio, nuori mies. Minä kyllä kunnioitan vanhempia, sanoa tämän. Minä sanon, että vähän liian myysmältä. Minä olen valmis avoimen demokratian. Kyllä me voimme äänestää, voimme koneellisesti tarkistaa tar- numero neljä. Neljä. Siis liikennevaliokunnan lausunto. No niin, reagoikaa vähän nopeammin, jos minä teen virheen. Jos teidän nöyrä palvelijani puheenjohtaja tässä tekee virheitä. Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 12 vastaan. Te näitte hyvää. Nuori mies, te olitte ihan oikeassa. Eli te kyllä siis vähän väärin totesitte tämän tuloksen. Hän on, talo, hän on ekonomisti, mutta näinä aikoina eh, ei pidä uskoa ihan kaikkia taloustieteilijöiden käsiin. No niin, otetaan tämä sitten takaisin seuraavalla kierroksella, tuli sieltä vierestä. No nyt, no nyt minä en tässä kyllä enää kauaa pysy selkeillä vesillä, jos se jatketa. 25 puolesta vastaan, hylätty. 26 puolesta vastaan, hyväksytty. 27 puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan hylätty. 29, jossa on esittelijän suullinen tarkistus puolesta. Ja suullisesta tarkistuksesta äänestetään ensin puolesta, vastaan. No hyvä, hyvä. Oletteko te puolesta vai vastaan? Me päättäkää nyt, sopikaa keskenänne. Niin kuin me vastustamme tätä, sanoo Hadrawi. Kuka puoltaa tätä suullista tarkistusta, nuori mies? Puolesta! Vastustamme suullista tarkistusta, sanoo täältä puhuja. Te pyysitte, että äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Kuka puoltaa tätä suullista tarkistusta nyt? Siis vastustatte sitä, että äänestämme suullisesta tarkistuksesta? Ei, me vastustamme tätä suullista tarkistusta, hyvä puheenjohtaja. Ette te voi sitä laittaa äänestykseen, jos me vastustamme suullista tarkistusta. Eli siis vastustatte tätä, kysy puheenjohtaja. Eihän se ole sitten ihan sama kuin äänestää sitä vastaan. Eihän se ole sama asia minusta. Eli te vastustatte suullista tarkistusta, eli äänestämme tekstistä ilman suullista tarkistusta. Teksti ilman suullista tarkistusta puolesta. Hyväksytty. Sen jälkeen 20 raukeaa. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Sitten kappale 7 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. sopiva 40 kanssa 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41, jos sopii myös edellisen kanssa yhteen puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan hyväksytty. Alkuperäinen teksti alaotsikosta kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan hyväksytty. Sittenkö 13? Imkon lausunto puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 15 vastaan. Hyväksytty. Hyväksytty. Sitten 15 on tarkistuksen kanssa yhteensopimuksen puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. Tar- kompromissi J puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan hyväksytty. 56 puolesta vastaan hyväksytty. Alkuperäinen teksti alaotsikosta 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan hyväksytty. Sitten budjetin valvonnasta. Tarkistus numero kaksi. Voidaanko siitä äänestää blokkina? Ei, ei. Voisimme vetää tämän blokkin aina numeroon yhdeksän asti. Ei. Hetkinen, hetkinen, blokkina kahdesta. Anteeksi, anteeksi, minä en ole nyt ihan tehnyt kunnolla kotiläksyä kahdesta kuuteen puolesta vastaan. Hylä, mm, hyväksytty seitsemän puolesta vastaan. Hylätty Numero 8 ja 9 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 10, 11, 12 laitetaan yhteen puolesta vastaan hylätty. Sitten kompromissi L puolesta vastaan hy- hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta on hyväksytty. Alkuperäinen teksti 15 puolesta hyväksytty. Alaotsikko 5 alkuperäinen teksti puolesta on hy- tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan hylätty. Alkuperäinen, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKON, öö, IMKON lausunto on raukea. Kompromissi en puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niinkö? Ei. Ei. No, tarkistamme tarkistuksen 68 koneellisesti. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 18 puolesta, kolme vastaan, 13 vastaan. Kiitos edustaja Karas, että joku valvoo täällä. Sitten kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kohta B, alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 johdantonsa kohdasta C uusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Täällä joku vähän kyseenalaista. Ei, ei. Sitten alkuperäisestä tekstistä kohta 1.2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja se kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kolmesta yhdeksään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetin valvonnasta lausuttu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin päin tulemme loppuäänestykseen koko tekstistä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teksti on hyvä, hyväksytty 30 puolesta. Yksi vastaan onnittelut herra edustaja Kaasalle, joka osoitti tässä oman lisäarvonsa tai arvon lisänsä. Ja nyt tulemme edustaja Giegoldin mietintöön, josta pitäisi myös äänestää. Laitetaanpa mittarit nollille. Kappale yksi esittelijän tarkistus, tarkistus lainsäädäntöluonnokset puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus numero neljä puolesta. En usko, sanoo puheenjohtaja. Tarkistus numero neljä puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus viisi Tarkistamme koneellisesti. Enpä usko erehtyneeni, mutta kohta se nähdään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei tämä ole esittelijän tarkistus. 14 puolesta vastaan 17 hylätty. Tarkistus numero 5. Liem Huang Nok puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 6 samalta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 samalta laatiolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 yhdessä muiden kanssa, eli 9 ja 11. 9 ja 11 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sen jälkeen numero 8 ja 10 yhdessä, ellen erehdy. 8 ja 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti. 8 ja 10 siis yhdessä. Pitää aina katsoa karasia ensin, ennen kuin sanon mitään. Pyöreä sali ei olekaan niin helppo, se on vähän monimutkainen, monimutkaisempi hallita. Äänestys päättyy. 28 puolesta, yksi vastaan, eli selvästi hyväksytty. Minä, minulla on tässä parlamentissa perintönä se, että äänestöissä ei, eh, kyllä usein ihan astuu harhaan, kun johtaa kokousta kunnan puheenjohtaja, niin kyllä siinä usein astuu ihan harhaan. No sitten eh, johdantousan kappaleista kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme näin kokonaan tekstistä, näin muutettuna koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, yksi vastaan, nolla tyhjä Eli näin lainsäädäntö- ja äänestyspäätöslauselmasta voimme äänestää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eivätkö kaikki ovat äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? No, äänestys päättyy 27 puolesta. Mm, yksi tyhjä, nolla vastaan. Äh, hienoa, hieno onnittelut edustaja Gigoldille tästä mietinnöstä. Ja näin olemme saaneet tämän äänestysosion loppuun tästä kokouksesta. Voitte lähteä, jos haluatte lähteä taas sinne liikenneruhkiin. Nyt siirrymme Hans-Peter Martinin mietintöön. Käsittelemme eurometallirahojen liikkeeseen laskua. Onko edustaja Martin paikalla? Hän oli vähän piilossa siellä, mutta Alors, monsieur, monsieur le rapporteur, vous êtes... Hyvä esittelijä. Teillä on vastuullanne kohta 7-8 tämän päivän esityslistasta. Nämä ovat asetuksia, ovat aika sidoksissa toisiinsa ehkä herra Schwab ei nyt tässä asettu edustaja Martin ja minun väliin. Tällä tavalla saisin paremman näköyhteyden esittelijään. Kyllähän sinä, äh, edustaja Schwab, olit jo tarpeeksi esillä tänä aamuna, joten annetaan toisille vähän nyt sijaa. Pyydän edustaja Martinia, jos hän voisi esittää nämä kaksi yhdessä, jos se mitenkään sopii, ellei siihen ole mitään suurempaa estettä. Eli näin ollen, olkaa hyvä. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Kyllä tässä näkee, että kun kyse on rahasta, niin ei sitä pidetäkään niin tärkeänä kuin voisi luulla. Voin puhua lyhyesti, koska tässä tosiaankin kyse on pikemminkin hallintoasioista, jotka kuitenkin usein vaikuttavat kansalaisten elämään huomattavasti enemmän kuin monet muut asiat, joista puhumme. Tässä on kaksi äh, Euroopan parlamentin päätöstä ja neuvoston. Toinen lainsäädännön, toinen ei. Kyse on siis eurometallirahojen liikkeen laskusta, eurokolikoista. Ja juuri näinä aikoina varmastikin olisi järkevää kunnioittaa selkeitä periaatteita tavoitteita siitä, että haluamme neutraalin riippumattoman keskuspankin, joka myös näinä vaikeina aikoina säilyy vastuussa rahan liikkeelle laskusta. Ja näin ollen tässä konkreettisessa asiassa nyt on kyse siitä, mitä, minkälaisia volyymeja kolme alaa erottelevat, eli tavalliset kolikot, keräilykolikot sekä erikoisrahat, erikoiskolikot ja näiden volyymit. Kun puhutaan näistä kolikoista, niin myös Euroopan parlamentin tulisi saada päätäntävaltaa, että tämä ei ole yksinomaan komission vastuulla. Koko joukko jäsenvaltioista niin äh, itse tulin äh, juuri äh, Yhdysvalloista ja monissa jäsenvaltioissa on puhuttu yhden ja kahden euron seteleistä. Meidän täytyisi ottaa tämä huomioon, koska kolikoiden hinta, metallirahojen hinta on noussut. Ja se, mikä toimii Yhdysvalloissa dollariseteleiden suhteen, niin miksei se toimisi täällä Euroopassa eurosetelien suhteen sitten Euroopan keskuspankki on antanut tällaisia teknisiä eh, erityishuomioita. Ne ovat hyvin teknisiä tosiaan. Ja meidän täytyisi varmaankin eh, katsoa ihan tätä myös kansalaisten tilannetta ja näitä motiiveja. Kyllä minä voisin kuvitella espanjalaisen eh, kolikon, jossa on demokratia aiheena, tai saksalaisen, jossa on maanviljelijöiden vallankumous aiheena tai itävaltalaisen, jossa, jossa on kansalaisfoorumi aiheena. Enkä tässä nyt olen tässä ihan vakavissa, niin tarkoitan tällä poliittisia kehityskulkuja, jotka ovat johtaneet kohti yhteistä Eurooppaa. Esimerkiksi kotopuolessa, kun ajatellaan ensimmäisiä Eh, yhteisen Euroopan merkkejä jo 1884 eh, vuodelta ja Yhdysvallat tietenkin ja heidän itsenäisyytensä. Eli kyllähän kaikki tällaiset eh, aihe, aiheet voitaisiin ottaa myös näissä euro rahoissa huomioon. Tietenkään missään vaiheessa ei voida ottaa sellaisia motiveja mukaan, joissa joku on hyökännyt jotakuta muuta vastaan. Tässä täytyy olla hyvin tarkkana luonnollisesti ja varmasti olisi hyvä, jos komission lisäksi myös Euroopan parlamentti voisi kertoa kantansa. Ihan kokonaan en ole tässä nyt ymmärtänyt komission huomioita liittyen näihin keräilykolikoihin esimerkiksi, ettei niissä saa olla tätä espanjalaista kukkaa. Siis kyllä kai näitä keräilykolikoita täytyy voida käyttää myös maksuvälineenä, tulevatpa ne sitten mistä maasta hyvänsä. Ja kollegat nyt ovat tähän myöskin esittäneet huomioita. No, kello on jo viisi yli 12 eikä viisi vaille 12, joten tämä riittänee minun osaltani. Meillä on äh, tässä nyt vielä neljä mahdollista puhujaa minun lisäkseni, eikö totta puheenjohtaja? Mutta muuten varmaankin minä olen tehnyt omat ehdotukseni äh, ja lokakuun alussa saatte ne kirjallisesti. Kiitos. Esittelijälle annan ensin puheenvuoron varjoesittelijälle SD-ryhmästä. Kyllä. Jep. Lukuvat kollegit, nyt näin niin paljon, että äh, luotan raportööriä meiltivät koos. Kiitoksia puheenjohtaja. Parhaat kollegat, uskon, että esittelijän ja meidän yhteistyö toimii aivan erinomaisesti ja että saamme aika hyvän lopputuloksen siinä kaikki. Kiitos tästä puheenvuorosta. Sofi, onko sinulla vielä jotain sanottua? Hän sanoi äsken jo kaiken sanottavan kilpailusta. Edustaja Giegold ei ole paikalla, hän ei myöskään ole. Haluaako joku teistä käyttää puheenvuoron? Giegoldia en näe paikalla. Onkohan? Ei, ei. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Pieni hetki, pieni hetki. Minä, äh, minä olin vähän hajamielinen tuokion. Mikä haluaisin tietää, mikä oli esittelijän kanta? Te puhuitte tästä, mutta minä olin hetken ehkä herpaantunut, en kuunnellut tarkkaavasti. Mikä on esittelijän kanta yhden euron setelistä? Se on todella aihe, joka tuli esille, koska Ranskassa ainakin on äh, komitea, jota vetää ranskalainen euroedustaja Giscard siis d'Estaingin jälkeläinen. Hän on kansanedustaja, joka puoltaa tätä yhden euron seteliajatusta. Minäkin mm, ehkä puoltaisin sitä, mutta keskuspankista sitä vastustetaan, ainakin kustannuksia ajatellen. Enkä ihan nyt tarkkaan kuullut anteeksi, olin hetken herpaantunut. Mitä te sanoitte nimenomaan tästä yhden euron setelistä? Ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Niin, tosiaankin se on aika suosittu aihe. En väitä, että se on populistinen aihe, mutta suosittu. Ja henkilökohtaisesti kannatan näitä seteleitä. Olen toki tietoinen siitä, että niiden elinkaari on huomattavasti lyhyempi kuin kolikoiden, mutta saamieni tietojen mukaan kolikoiden valmistuskustannukset ovat vastaavasti nousseet, joten kyllä me voisimme yrittää ja katsoa, että minkälaisia enemmistöjä täällä valiokunnassa asian taakse saadaan. Ei tämä nyt varmaankaan ole asia, joka ei olisi kiinnostava, joten voisimme tehdä tarkistuksen komission ehdotukseen niin, että voitaisiin ehdottaa tietyissä olosuhteissa tietyin ehdoin yhden ja kahden euron seteleitä. Kiitos. Minä voin kertoa tässä vaiheessa, että tulen tukemaan tätä tarkistusta. Siinä on useampikin syy. Ihan symbolinen syy. Seteli öö, tekee suuremman vaikutuksen kuin kolikko. Sehän to, to, voimme todeta, että Yhdysvalloissa on dollari. Ja käytännön asia, ne ihmiset, jotka matkustavat paljon, kun annetaan juomarahaa yhden euron verran, niin ne, jotka saavat kolikon, ovat vähän harmissaan, koska heidän pitää löytää joku, jonka pitää löytää se kolikko, joka, että se voisi vaihtaa seteleihin. Muuten sitä ei voi vaihtaa. Mehän olemme vähän tässä nurinkurisessa tilanteessa usein, mutta ne ihmiset, jotka matkustavat usein, kantavat dollareita mukana voidakseen antaa juomarahaa, koska eh, tietysti voisi antaa euron Eurooppaa mainostakseen, antaa hyvä hyvän kuvan eurosta näinkin. Haluaako joku käyttää puheenvuoron tästä? Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan tässä vaiheessa ilmaista, että olen iloinen, kun voin käyttää puheenvuoron parlamentista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti käyttää puheenvuoron tai sanoo sanansa tämmöisestä eurokolikoista, eurorahasta, koska ennen tämä juridista perusta, oikeusperusta ei ole käytetty tähän mennessä. Ihan kolme kommenttia, anteeksi kaksi kommenttia ihan nopeasti Äh, haisin vähän kommentoida teidän esittelijänne kommentteja, kun minä, minä olen sopimusten valvojan äh, vartija tuomioistuimen äh, toimielimen edustaja täällä mikä Euroopan parlamentti haluaa antaa lausunnosta, miten, mikä on yhden euron setelin mahdollisuus. Sitä pitäisi käsitellä päätöslauselmassa. Ei voi sitä näin vain viedä sisään tarkistuksen muodossa tekstiin ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että sillä pitää olla juridinen perusta, koska setelithän kuuluvat ainoastaan ja yksinomaan Euroopan keskuspankin toimivaltaan. Jos tätä asetusta halutaan hyödyntää, niin se käsittelee vain kolikoita. Ei voida tässä muuttaa kolikkoa kutsua nyt seteliksi, koska, silloin, koska sitä ei voi sitten asettaa sitovaksi tälle setelille tässä tekstissä. Ihan tekninen asia, jos ajatellaan yhden euron kolikoita, niin nehän ovat kuitenkin aina välttämättömiä. Vihan vain voidaksemme taata näiden eurojen kolikoiden valmistamisen luotettavu- kannattavuuden koska sehän, mehän saamme huomattavasti hyötyä, kun näitä rahoja lyödään. Eh, setelin valmistaminen tulisi paljon halvemmaksi kuin pienten kolikoiden, jos ajattelemme ihan vain yhden sentinkin kolikkoja. Jos ajatellaan näitä keräilykolikoita, niiden arvoa, me emme, siitä puhutaan aika vähän, ainakin siitä tekstiosasta, joka meille on tuotu nähtäväksi. Tässä tekstissähän puhutaan jo olemassa olevasta puitteista, se perustaa sen siihen Eihän se tarkoita sitä, että me ajattelisimme, että olisi mahdotonta ajatella jotakin asetusta keräilykolikoista, mutta meidän, mielestämme näillä on hyvin rajallinen laillinen asema tällä hetkellä. Me haluaisimme säännöt pikemminkin, joiden myötä halutaan välttää riskitekijöitä siinä, että näitä kolikoita sekoitettaisiin ihan tavallisiin kolikoihin, joita lasketaan liikkeelle käyttöä varten, että niitä käytettäisiin kaupallisissa toiminnoissa esimerkiksi. Me olemme kuitenkin ihastuneita tästä ajatuksesta ja olemme valmiita keskustelemaan siitä esittelijän kanssa, varjoesittelijän kanssa ja teidän valiokuntanne jäsenten kanssa. Kiitos, hyvä puheenjohtaja kiitos komissiolle tästä mm, oikeudellisesta muistutuksesta. Te tiedätte, että parlamentissa meillä on tapana vähän joihinkin teksteihin ujuttaa jotakin semmoista, jota voitaisiin ajatella toivomuksina ilman, että me olisimme mitenkään... Mm, kyllä me kuitenkin tiedä, mikä on sen juridinen oikeudellinen kantavuus sitten myöhemmin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Hyvä esittelijä, haluatteko käyttää vielä loppupuheenvuoron sanoa sanan? Jos ei näin ollen, valiokuntamme kokous on päättynyt, mutta tämä esittely Tämä mietintö tulee esittelemään 24. lokakuuta. Tarkistusten määräaika on 28. lokakuuta. Keskustelu tarkistuksista käymme 22. lokakuuta, äänestys tässä valiokunnassa 29. lokakuuta ja täysistuntoäänestys helmikuussa ykkösistunnossa vuonna 2012. Näin ollen olemme käsitelleet tämän mietinnön loppuun tältä osin ja hyvää onnea jatkoon tämän paperin työstämiseksi kohdassa muut eh, esityslistalla. Onko teillä jotain sanottavaa? Minulla ei ole. Jos kenelläkin ole mitään sanottavaa, niin sitten siirrymme seuraavan kokouksen aikatauluun, joka pidetään Strasbourgissa 26. syyskuuta kello 19 20.30 asti. Sitten teille voitte tavata siellä valiokunnan oikean puheenjohtajan ensi maanantaina Strasbourgissa. Hyvää loppumatkaa kaikille koteihin tältä viikolta ja kokous on päättynyt.